Guten Morgen, liebe Kollegen. Guten Morgen, liebe ehemalige Kollegin. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvää huomenta, hyvät entiset kollegat ja hyvää huomenta kaikille niille, jotka ovat nyt jo päässeet tänne paikalle en voi kuvitella, että talven tulo on nyt jälleen kerran eh, johtanut siihen, että meitä on täällä tällä hetkellä näin vähän paikalla, mutta olen kyllä sitä mieltä, että meidän tulisi aloittaa kokouksemme, koska ei kaikilla ole niin valtavasti aikaa sitten myöhemmin. Jos oikein tarkkaan luitte meidän ohjelmaamme, niin sitten tiedätte, että tänään kuulemisen toisena päivänä aloitamme eh, paneelin numero kolme, ja jos eh, katsoitte, kuka siinä olisi pitänyt olla juontajana, niin se oli Henrik Kafsak, Frankfurter Allgemeine Zeitungin toimittaja. Hän eh, valitettavasti eilen ennen kuulemisen alkamista eh, perui tulemisensa. Hän sanoi, että hän oli, eh, olisi sairas ja siksi ei voisi tulla. Kuten kuulette, minä tässä ö, ehm, ö, eh, olen hiukan epäileväisellä kannalla, enkä ö, aivan täysin luota siihen, mitä hän sanoi. Minä en usko, että hän nyt uskaltaa tulla Euroopan parlamenttiin, koska hän kirjoitti Frankfurt Allgemeine Zeitungissa kommentin Euroopan parlamentista, joka oli hyvin kielteinen parlamentin suhteen. Ja nyt hän ei varmaan uskalla tulla tänne. Se oli muuten täysin perustetun kommentti. Nyt hän ilmeisesti yrittää selvitä joulusta ja uudesta vuodesta ilman, että törmää yhteenkään meppiin, mutta ei tämä haittaa, koska meillä on päteviä jäseniä täällä joukossamme ja Jan Olbricht äh, heti suostui ryhtymään juontajaksi ja to, kiitämme häntä sydämellisesti siitä. Ja nyt menenkin ensimmäiseen tämänpäiväiseen paneeliin. Eli juontajana toimii Jan Olbricht. Minun ei varmaan tarvitse kertoa hänestä sen enempää. Äh, paneelissa meillä on Mercedes Bresso, hän on alueiden komitean puheenjohtaja. Sitten meillä on Fabrizio Barca. Hän on Italian valtiovarainministerin pääjo- ministeriön pääjohtaja. Ja sitten meillä on Emil Dinga, joka on Romanian pankkiinstituutin varapääjohtaja. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja pyydän, että Jan nyt aloittaa juontonsa. Kuten aina, kuulemme ensin viiden minuutin ajan juontajaa, sen jälkeen paneelin jäseniä kutakin viiden minuutin ajan ja sen jälkeen pyydän, että kollegat esittävät kysymyksensä ja sen jälkeen annetaan vastauksia riippuen siitä, kuinka paljon aikaa meillä on yksi tai kaksi kysymyskierrosta. Katsotaan sitten. Kiitoksia. Uh, uh, I don't want to hide. Niin, Minusta on suuri kunnia olla tässä paneelissa juontajana, koska tämä paneeli on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tulevaa budjettia, rahoituskehyksiä ja alueellista kohesiota. Me käsittelemme prioriteetteja tulevien rahoituskehysten osalta – me emme ole se valiokunta, joka tekee työtä jokaisella alalla. Emme halua puhua sinänsä aluepolitiikasta, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä, koska kaikille mahdollista kahdessa tunnissa, eikä tämä oikeastaan ole meidän valiokuntamme työtäkään, vaan meidän pitäisi pohtia sitä, mitä laitetaan prioriteettilistalle ja sen jälkeen, miten tämä vaikuttaa eu budjettiin ja tietenkin mitä se vaikuttaa kansallisiin budjetteihin vastaavasti myös. Haluaisin muistuttaa siitä, että valiokuntamme kohtaa aidon uuden haasteen, koska työmme pohja prioriteettityön osalta rakentuu usean asiakirjan varaan. Ensin strategia 2020 ja siinä on prioriteettilista – ja tässä prioriteettien listassa nähdään, että kaikkein tärkeintä EUn tulevaisuudelle on kasvu. Mutta tietenkin tuo EUn 2020-strategia ottaa mukaan kolme kasvun ulottuvuutta. Kuten kaikki tiedämme, älykäs kasvu, kestävä kasvu ja osallistava kasvu. Kaikki liittyy siis kasvuun. Tämä asiakirja osoittaa, että koko EUn politiikan tulevina vuosina pitäisi perustua näiden kolmen kasvun ulottuvuuden varaan. Sitten budjetin uudelleen tarkastelu, se menee vähän pidemmälle. Siinä ei puhuta ainoastaan prioriteeteista, vaan myös siitä, miten nämä prioriteetit näkyvät budjetissa. Ja budjetin uudelleen tarkastelun lopuksi lähdetään ehdottamaan myös budjetin rakenteen muuttamista niin, että EUn 2020-strategiaa voitaisiin pitää osina budjettia. Meillä on siis väliaikainen strategia, joka muuttaa budjetin rakennetta jopa. Ja sitten seuraavan strategian osalta saadaan uudenlainen budjetti jälleen. Tämä on mahdollista ja mielenkiintoista. Näin budjetista tulee hyvin joustava ja hyvin poliittinen. Jos ajatellaan sitten budjetin uudelleentarkastelun johtopäätöksiä, niin aivan selkeästi ehdotus on sellainen, että nykyinen, nykyisen niin kutsutut perussopimusten politiikat laitetaan näihin prioriteettilaatikoihin. Tutkimus ja kehitys ensin, sitten maatalous- ja ilmastonmuutospolitiikka ja kolmanteen – laatikkoon kohesiopolitiikka, joka heijastelee sitten tämän päivän paneelia. Kohesiopolitiikka tulee osaksi osallistavaa kasvua. Itse asiassa voin sanoa, että se ei sovi ihan sinne 2020 strategiaan, kun puhutaan osallistavasta – kasvusta, niin puhutaan lähinnä sosiaalipolitiikasta. Ja kun budjetista puhutaan, niin osallistava kasvu esiintyy siellä tavallaan kaikkina, ei ainoastaan sosiaalipolitiikkana. Mikä on siis johtopäätös? Mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä rahoituskehyksille? Miten pitäisi käsitellä näitä prioriteetteja? Miten voidaan luoda uudenlaista ajattelua budjettiin? Tästä toivon, että kuulemme paneelin jäseniltä. Haluaisin kysyä paneelin jäseniltä, muun muassa, miten he käsittävät tämän osallistavan kasvun. Miten se voidaan kääntää taas konkreettisiksi budjettielementeiksi. Jos sitä ei selitetä nimittäin aluksi, niin saattaa käydä niin, että uudelleen tulkitsemme 2020-strategiaa, jotta se näkyisi budjetin kautta. Tämä on siis hyvin mielenkiintoinen harjoitus. Mutta minusta tuntuu, että Voisin ehdottaa nyt, että tämän paneelin lopuksi pyritään vastaamaan siihen, pitäisikö meidän ajatella kohesiopolitiikkaa asian, joka liittyy ainoastaan osallistavaan kasvuun. Tämä olisi siis avoin kysymys, jonka halusin nyt esittää tähän alkuun. Aloitetaan puhujista. Ensimmäinen puhuja on alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtaja Jutta Haukia siitä, että hän on meidät kutsunut tähän kuulemistilaisuuteen Eurooppa 2020-strategiasta ja Euroopan unionin tulevasta budjetista tähän erityisvaliokuntaan, joka käsittelee poliittisia haasteita. Mekin alueiden komiteanne olemme tehneet ad hoc-valiokunnan Euroopan unionin budjetista ja olemme valmistelemassa lausuntoa komission ehdotuksesta budjetin uudistuksesta. Aiomme myöskin vuonna 2011 tarkastella monivuotisia rahoituspuitteita ja omia varoja. Joten toivon kovasti, että meillä voi olla jatkuvaa vuoropuhelua suurevaliokunnan kanssa ja voisimme myöskin määritellä yhteistyön tapoja, vaihtaa asiakirjoja, vaihtaa mielipiteitä. Voimme tehdä yhteistyötä ja kehitellä vielä enemmän näitä esityksiä, joita on pöydällä. Yksi esimerkki monivuotisten rahoituskehysten pituus. Alueiden komitea ehdotti jo vuonna 2008 viisi plus viisi mallia, joka meidän mielestämme toimii hyvin, koska se mahdollistaa sen, että meillä on pidemmän tähtäimen suunnittelua ja tällä tavoin voimme sopeutua laajoihin strategioihin, kuten 2020 strategiaan, mutta lisäksi voimme viiden vuoden kuluttua tehdä uudelleen arvioinnin ja huomioida uudelle tilanteet. Maailmahan muuttuu nopeasti. Sitten yhteys 2020-strategian, budjetin, rakenteen ja uusien hallintotapojen välillä. Meidän mielestäni näitä pitäisi pohtia yhdessä mon, veroviranomaisena monet kunnat ja alueet, niiltä kysytään kantaa liittyen unionin omiin varoihin ja haluaisin antaa alueiden komitean tuen parlamentille, kun parlamentti on ryhtynyt taistelemaan oikeuksistaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Menen nyt 2020 strategiaan, kuten Albright muistutti sillä tavalla voidaan rohkaista kestävään, osallistuvaan ja älykkääseen kasvuun. Ja se määrittyy sen suhteen, sitä kautta, miten se yhdistyy muihin politiikan aloihin. Ja meidän mielestämme voimme todellakin saavuttaa tämän kasvun kolmella eri tasolla, jos mm, strategia perustuu myös hallintoon eri tasoilla, Euroopan unioni, kansalliset valtiot ja alue- ja paikallisviranomaiset. Haluaisin aluksi puhua muutamista tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Haluaisin sanoa, että paikallisviranomaiset kattavat 70 prosenttia kaikista julkista investoinneista eh, Euroopan unionissa. Alueet ja eh, paikallisviranomaiset siis. Ja alueiden komitea eh, uskoo kovasti siihen, että tehdään investointeja alue- ja paikallistasolla. Tämä on tärkeää, koska en usko, että 2020 strategia voidaan saavuttaa, jos ei huomioida myöskin valtioiden, alueiden ja paikallistason omia varoja. Jos emme huomioi kaikkia tasoja Euroopan unionin budjetista. Uskomme myöskin strategiseen ja kumppanuudesta lähtevän budjetin kehittämiseen on tehty tämä ehdotus Development and Investment Partnership kontrakteista, kumppanuussopimuksista. Nämä ovat mielenkiintoisia, mutta uskomme kuitenkin siihen, että valtio määrittelee tämän sopimuksen, mutta taustalla täytyisi kuitenkin olla sopimus, joka on tehty alue- ja paikallisviranomaisten kanssa ja ottaen ne mukaan saman tien neuvottelu pelkästään jäsenvaltioiden kanssa ei ole riittävää, koska paikallistasolla kuitenkin toteutetaan suurin osa näistä investoinneista. Kolmanneksi, yhden prosentin ja BKTstä sen kokoinen budjetti ei voi täyttää kaikkia tavoitteita. Rakenteellinen investointi, suhdanteen vastaiset toimet ja joustavaa hätätilanteissa toimia, toimintaa. Me esimerkiksi uskomme, että on todella tarpeellista äh, ottaa käyttöön eurojoukkovelkakirjat, jotta voitaisiin rahoittaa laajoja hankkeita, joilla on keskipitkän tai pitkän aikavälin ähm, tuottoa. Ja silloin tulee tapahtumaan niin kuten eh, tähän, muuten tulee tapahtumaan niin kuin tähänkin mennessä, että esimerkiksi suuret eh, mm, liikenneverkot, niitä suunnitellaan, mutta niitä ei koskaan toteuteta, koska eh, valtiot eivät halua sitoutua ja Euroopan tasolla ei ole riittävästi määrärahoja. Tällaiset investoivat voivat tuoda tuottoa pitkällä tähtäimellä, joten tällaiset joukkovelkakirjat, joilla voidaan rahoittaa mm, hankkeita, joiden tuotot tulevat vasta pidemmän ajan kuluttua. alueiden komitea ei ole hylännyt yhtään komission kuudesta vaihtoehdosta liittyen omiin varoihin, niin me tarkastelemme niiden alueellista ja paikallista vaikutusta hyvin läheisesti. Tällä hetkellä keskitymme enemmän vihreään kasvuun ja tärkeää on se, että tulot siitä annetaan suoraan paikallistasolle energiatehokkuuden, ympäristön suojelun, eh, riskien ehkäisyn eh, edistämiseksi. Ja ehdotukset liittyen eh, tähän vihertämiseen ovat tärkeitä, mutta samalla meillä täytyy olla investointeja, muuten se on ainoastaan sanahelinää. Ja lisäksi äh, haluaisin mainita eurooppalaisen solidaarisuusrahaston vahvistamisen. Tämä osoittaa, että äh, budjettipäätöksillä voi olla todella suuri vaikutus kansalaistemme elämään ja myöskin siihen, mitä he ajattelevat eurooppalaista lisäarvosta. Meillä on valtaisa poliittinen haaste edessämme ja sen tulos tulee osoittamaan, kuinka me pystymme toteuttamaan Lissabonin sopimuksen poliittisen tavoitteen, vahvemmat EUn instituutiot ja eurooppalaisen kansalaisuuden vahvistaminen. Päätän puheenvuoroni tähän. Myöhemmin yritän käsitellä sitä aihetta, jonka juontaja Olbricht meille jota juontaja Olbricht meille ehdotti, nimittäin, että miten nämä kolme kasvun ulottuvuutta Eurooppa 2020, 2020 strategiassa, miten ne yhdistyvät eri toimiin. Minun mielestäni se on mahdollista, mutta ainoastaan jos kun tehdään näitä sopimuksia heti alusta asti otetaan mukaan kaikki mantereemme hallinnon tasot. Jos me kaikki yhdessä keskitymme näihin kasvun kolmeen ulottuvuuteen, joilla on myös eri merkitys, joilla on joiden toteuttamiseen tarvitaan ehkä eri välineitä, mutta jotka ovat kuitenkin sellaisia tavoitteita, että kaikki niitä voivat tukea, niin uskon, että pystymme samanaikaisesti astua harppauksen eteenpäin, mitä tulee mantereemme kasvuun, mutta samalla kuitenkin ottaa huomioon myös muut tavoitteet, esimerkiksi osallistuminen ja se, että kaikki kaikilla äh, alueilla elintaso nousee hyväksyttävälle tasolle. Äh, ympäristön kestävyys, se on varmastikin aihe, joka mahdollistaa äh, kasvun ja alueiden kestävän kehityksen. Nämä ovat toimia, joilla on valtaisa poliittinen mahdollisuus, jos niitä hallinnoidaan oikein. Ja lisäksi tietenkin älykäs kasvu, joka perustuu ähm, tieto- ja viestintäteknologian sekin pystyy tuottamaan hyvin paljon talouskasvua, mutta meillä täytyy olla alusta asti monitasoinen hallinto käytössä niin, että kaikki voivat osallistua tähän hankkeeseen. It's not about the names. Kiitos oikein paljon. Selvät nyt niinkään nimistä ja otsikoista, vaan vaikutuksista. Tämä on tietenkin ongelma, kun laitetaan jotain konkreettisesti budjettiin, niin vaikutuksena on se, että katsotaan minkä tyyppisiä investointeja voidaan tehdä tästä tai tuosta budjetin osasta, joten tämä ei ole teoreettinen harjoitus, kuten sanoitte, vaan tämä liittyy vaikutuksiin. Eilen ensimmäisessä panelissa yksi panelisteista sanoi, että meidän ei pitäisi sekoittaa kilpailua ja kohesiota ja älykkyyttä kenkään pitäisi koskea ainoastaan erinomaisuutta, huippuosaamista, innovaatioita ja kasvua. Ja kohesion pitäisi olla sitten niitä varten, jotka pääsevät pian muiden joukkoon. Joten ihan selvää oli se, että perinteinen ajattelutapa oli kohesiosta. Se sanottiin täällä eilisessä paneelissa. Ja nyt sitten älykkäiden panelistien osalta nähtiin tällainen selkeä jako. No jatketaan näiden kysymysten pohtimista. Fabrizio Barca Pelaamme onkin seuraavaksi vastata kysymykseen. Olkaa hyvä. Having great... Kiitoksia kovasti, kun olen lukenut tämän erittäin mielenkiintoisen pohdintapaperinne. Se on niin kysymyksenne ovat todella haastavia. Yritän tarttua tähän aiheeseen kokonaistilanteesta. Se on yksinkertainen. Tämänhetkiset haasteet vaativat tehokkaampaa talousarvion käyttöä. Tarvitaan vahvaa EUn kehityspolitiikkaa, siis kehityspolitiikkaa. Kohesiopolitiikka, niin kuin se sopimuksessa on määritelty, on talousta sosiaalista ja alueellista. Voi olla tällaista kehityspolitiikkaa sillä edellytyksellä, että sitä huomattavalla tavalla muutetaan, jotta voidaan huomattavasti parantaa sen tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Komissio, tämä on tämän kommentin loppu, on perustanut uudistuksen kolmeen asiaan. Te tunnette nämä kysymykset. Minulla jotakin mainitaan näistä paperissa. Ehdollisuus, keskittyminen ja mitattavat tavoitteet. Olen valmis käsittelemään näitä asioita, mutta en tähän kuitenkaan lopeta. Tämä on nyt mitä on pöydälle pantu. Ja tässä kolme viestiä niin heti alkuun. Ensimmäinen viesti Viivistän näitä ensin. Kohesiopolitiikan tavoitteet, toisin kuin olen juuri kuullut, pitäisi ylittää osallistavan kasvun alueen ja koskea kaikkia viittä tavoitteita EU 2020-strategiaa. En tunne näitä <laughs> sloganeita niin hyvin. Siis kolme tavoitetta, selkeää tavoitetta EU 2020-strategiassa. Sitten toiseksi kohesiopolitiikan pitää sopia yhteen tähän strategiaan. Sen pitää olla täysin johdonmukainen strategian kanssa ja riippumaton siitä. Tämä on toinen lausunto, ja niin sitten ensimmäinen kohta. Tämä on kaikki totta, mutta kieltäisi mitä juuri sanoin. Jos uudistus kohdallisuuspolitiikan kohdalla ei mene läpi, se ei ole sellaista kohdallisuuspolitiikkaa kuin nyt, vaan kohdallisuuspolitiikkaa niin kuin on ehdotettu uudistetussa muodossaan. Sitten ensimmäinen kohta, unohdetaan, näistä, unohdetaan nämä sloganit, kasvut, kestävyys. Nämä ovat tällaisia watchwords-tyyppisiä termejä, mutta niitä silti käytetään. Tosin budjetti on varsin vakava asia ja mielestäni suoraan sanottuna on viisi tavoitetta. Neuvoston tavoitteet ovat varsin selkeitä, että tunnette nämä, en toista niitä. Selkeät tavoitteet on liittyy ta- määrännyt tavoitteet. Jokaisen kohdalla EU on asettanut joitakin otsikotavoitteita ja on pyytänyt jäsenvaltioita laatimaan omat kansalliset tavoitteensa. Tämä tulee osallistavaan kasvuun itse asiassa. Se on sanottu, että voitte valita minkä haluatte, koska mitään sopimusta ei saatu aikaan tästä. Minä väitän, että kaikki nämä tavoitteet voidaan toteuttaa kohesiopolitiikan kautta. Kohesiopolitiikan tarkoituksena on kehittää osallistamista ja kilpailukykyä, koska pyritään varmistamaan, että kaikkialla Euroopassa on mahdollisuus kehittyä ja mahdollisuus kevittyä ajatellen niin osallistamista, että on tarpeeksi ihmisiä, jotka saavat tietyt standardit ja parhaat ihmiset saavat aikaan parhaan kasvun. Joten kohesiopolitiikan täytyy pitää kiinni e, omasta otsakkeestaan poditessa. Se on aivan selvä asia. Sitten tähän on toinenkin seuraus. mitään prioriteetteja pitäisi sulkea pois, edes perusinfrastruktuuri. Perusinfrastruktuuri edustaa sitä, että poistaa pullonkauloja liikkuvuudelta, joten me kaikki pidämme tästä sosiaalit ja liberaalit. Sosiaalit ja liberaalit. Me tarvitsemme tällaisia Euroopan laajuisia verkostoja, koska ne vähentävät yksikkökustannuksia yrityksiltä ja yhteiskunnalta. Ne kuluvat siis 22 prosenttia voitaisiinkin kysyä että tämä on niin laaja strategia, että sen alle mahtuu kaikki. Miten sitä voimme keskittää yhtään mitään? Komissio on antanut vastauksen, joka on mielestäni varsin kiinnostava. Keskittäminen ei tarkoita sitä, että joku Brysselissä päättää, mitä kukakin tekee, vaan kysytään jäsenvaltioita tekemään valintansa e, eri prioriteissa, jos haluaa ottaa kaiken mukaan, tai ottaa keskittyä osallistamiseen, niin sitten niin vaan, tai kasvuun tai mihin kukin haluaa keskittyä. Sitten lisäarvo uudistetussa kohesiopolitiikassa. Kohesiopolitiikkaan liittyy etusuhteessa avoimeen koordinaatioon. Se voi ensinnäkin integroida sekä komissiossa että jäsenvaltioissa eri alapolitiikkojen kesken tällaiset alueelliset kysymykset on tavallaan jaettu tässä järjestelmässä yksikköihin. Rakenteellinen uudistus ja toimielin sopeutukset tarvitaan jokaisessa jäsenvaltiossa alueella myös, jotta onnistutaan poliittisessa toiminnassa. Kohesiopolitiikon kanssa kyse ei ole vain retorisista poliittisista sitoumuksista. Niistä voi tulla uudistuksen myötä, jos se toteutuu sitovaa ehdollisuutta näitä sopetuksia ei tehdä, joita te olette valinnut täällä Brysselissä, jos ette tee näitä sopeutuksia. The, the institutional prerequisite. Sitten kolmanneksi. EU voi luottaa eh, ihmisen voimavaroihin ja kohdallisuuspolitiikka voi luottaa yhdistelmään alueellisia pää- toimivaltuuksia eri pääosat, jotka ovat vastuussa kalastuksesta maatalouspolitiikasta yhdessä alakohtaisten pääostojen kanssa. Tämä on uusi ehdotus komissiolta. Yhdistetään tavallaan sektoriaalinen ja alueellinen. Ja lopuksi uudistuksessa, viittaan siihen aina, on tavoitteita, jotka ne ei taisi olla ylhäältä alaspäin, vaan kaikki räätälöidään paikan suhteen. Samalla kuitenkin asiaa hallinnoidaan vahvistetun komission toimesta, joka varmistaa, että täällä parlamentissa, neuvostossa saadaan lukuja, ei vain varsinaisesta tuloksesta, miten tämä kaikki on vaikuttanut kansalaisiin. Teillä on siis tällainen kaavakuva, jonka hyppään nyt yli. Voin kyllä palata siihen myöhemmin. Minun mielestäni mikä on siis suhde kansallisten uudistusohjelmien ja kohesiopolitiikkaprosessin välillä? Onko tässä johdonmukainen suhde eikä riippuvuussuhde? Sitten viimeinen kohta, siellä saan minuutin. Kiitos. Koitan käyttää nämä viimeiset sekuntini. Siis viimeinen kohta. Nyt aivan puhuisin suoraan. Aikaisemmissa neuvotteluissa oli jonkinlaisia yrityksiä uudistaa kohesiopolitiikkaa, mutta läpi ei mennyt. Tämä tämän tuhosivat tavallaan suurimmat nettomakset, Ne halusivat luopua todellisista takeista, joita eteläisillä, itäisillä jäsenvaltioilla oli jotain epäillä. He eivät halunneet takeita siitä, että rahat käytetään sillä että eivät itsekään joudu antamaan mitään vakuutuksia takeita. Näin se oli, ja tämä uudistus sitten epäonnistui. Oli sellaisiakin valtioita, jotka väittivät ja vieläkin väittävät, että he tietävät parhaiten, miten aluepolitiikkaa harjoitetaan. he eivät tarvitse mitään uusia ajatuksia ohjeita Brysselin suunnasta. Mutta sitten pidetäänkin vaalit hallitus muuttuu ja kun katsotaan tätä maata, niin päivä tämän jälkeen maan alueellinen politiikka, aluepolitiikka on täysin muutettu, niin voidaankin miettiä, entä jos oltaisiinkin keskusteltu vähän tästä aluepolitiikasta Brysselin kanssa, ehkä tämä olisi auttanut verkottumisessa ja muussa. Sitten viimeinen kohta, niin pyytän hiukan aikaa anteeksi. Haluan vain sanoa, että nyt on aika sille, että uudistuksen täytyy edetä ja mennä läpi ja kaikki mukavat asiat, jotka sanon kohesiopolitiikasta, vetäisin pois välittömästi, jos tämä uudistus jotenkin ohentaa politiikkaa ja heikkenee. Ja, ja juuri tällä tavalla voidaan valvoa sekä uudistuksen toteutumista tuloksellisuutta ja miten se on muotoiltu. Näin voidaan varmistua siitä, että se mistä puhumme, niin myös jatkossa toteutuu käytännössä. <coughs> okay, thank you very much. And, uh... Kiitos oikein paljon. Nyt haluaisin kysyä, entä pankit? Pankki-ihmiset, tähän ajattelevat koko tästä prosessista. Emil Dinga, varai pääjohtaja Romanian pankkiinstituutista, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Deliver a message more accurate. Jotta viestini tulee selkeämmin esiin, haluaisin puhua omaa äidinkieltäni romania. Voi începe cu tratarea chestiunii ridicate de domnul Olbrich. Mi se pare într-adevăr că este fundamentală. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin äärimmäisen tärkeä aihe kokouksessamme, koska minun puheeni menee eteenpäin netissä. Teillä on tämä paperi myös tekstipaperilla jaettu. Haluaisin puhua oikeastaan vain siitä, niin siitä, joka tähän ongelmavaraisesti liittyy. Ja minun mielestäni kohesio on tavoitteena sosiaalinen luonteeltaan, ja sen täytyy pysyäkin tällaisena. Keinot, joilla voidaan saavuttaa kohesiotavoitteet, ovat eko, taloudellisia keinoja. Varmuus saavuttaa nämä sosiaaliset tavoitteet. Se varmuus täytyy saada näiden taloudellisten resurssien kautta, ja tämä liittyy kasvun kestävyyteen. Meidän täytyy panna merkille, että EU 2020 strategia varmistaa kasvua monin eri tavoitteen ilman, että konkreettisesti puhutaan kestävyydestä näiden tavoitteiden kohdalla. Haluaisin ensin puhua joustoturvasta. Tämä on tällainen itseään toistava käsite, jota kutsuisin kes- kestävyydeksi ja koheesioksi tavallaan. Tällainen näin, siis kohesio palvelee kestävyyden edistymistä. Tämä on ensimmäinen mielipiteeni tai kantani. Toiseksi, toinen ongelma on tullut jo täällä esille, nämä kolme tavoitetta kohesiopolitiikassa, tämänhetkisessä kohesiopolitiikassa, pitäisikö niistä pitää kiinni vai ei? Lähentyminen, kilpailukyky, työllisyys ja alueellinen yhteistyö Euroopassa. Minun mielestäni nämä kolme tavoitetta eivät ole homogeeneja. Yksi niistä, nimittäin lähentyminen, sisältää nämä muut. Seuraus on, että kohesiopolitiikan tavoitteiden täytyy olla riippumattomia eikä ristiriitaisia ja myös täydellisiä. Siis niiden pitää edesauttaa lopputavoitteen saavuttamisessa, joten olen sitä mieltä, että itse asiassa nämä kolme kohesapolitiikan tavoitetta, niiden pitäisikin olla seuraavat. Ensinnäkin lähentyminen, talouden alueellinen ja sosiaalinen konvergenssi tietenkin, tuottavuus, jota ei otettu huomioon 2020-strategiassa, ja joko pystyy varmistamaan tämän mainitsemani kestävyyden. Ja sitten tietenkin vielä tämä kestävyys. Tässä mielessä ja yhteydessä siihen, mitä tässä sanoin, olen sitä mieltä, että olisi mahdollista saada aikaan muutos tulevaisuudessa, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Siis kohesiopolitiikan pitäisi keskittyä minusta tuottavuuteen. Ja miksi näin sanon? Sen takia, että työllisyys yksistään – tavoitteena 2020 strategiassa ei riitä. Voi olla hyväkin työllisyystilanne, mutta tuottavuus kuitenkin voi olla aika heikolla tasolla. Ja mielestäni poliitikkojen täytyisi laatia tällaisia tilastollisia indikaattoreita, jotka osoittavat aikaan se työllisyystason että tuottavuuden tason. Ja minulla on tässä ehdotus tätä varten. Tämä on se suhde BKT ja 5-15-64-vuotiaan väestön välillä, siis suhde näiden välillä. Ja pankaa merkille, että tässä on kyse indikaattorista, joka on tulos työllisyysprosentista ja työllisyyden tuottavuudesta. Tämä indikaattori olisi tällainen yhdistelmäindikaattori, joka voi lisätä kasvua ja suuntaista kohti kohesiopolitiikan tavoitteita, koska työllisyys ilmaisee taloudellista kohesiota tavallaan. Sitten toinen ajatus joka liittyy talousarvioon. EU-budjetin rakenteeseen. Me kaikki tunnemme Lama suur Tiedämme, millaista keskustelua tälläkin hetkellä käydään omista varoista ja niiden järjestelmästä. Ehkä voitaisiin laatia tällainen työryhmä, joka identifioisi tällaisen yhteisen vero pohjan, joka ei johda vaihteluun jäsenvaltioiden kesken, jota voitaisiin havainnoida ja, ja näin nähtäisiin missä määrin joku maa hyötyy tästä yhdentymisestä, koska siinä määrin kun jäsenvaltio hyötyy integraatiosta, sen pitäisi määritellä maan oma maksuosuus yhteiseen budjettiin. Kysymyksessä, jota meille tehtiin, oli mukana kysymys synergiasta EU 2020 strategian ja kansallisten uudistusohjelmien välillä. Ja minulla on ehdotus. Ehkä voitaisiin laskea tällainen vastaava maksuosuus jäsenvaltioiden kohdalla. Tämä on mahdollista tehdä. Otetaan huomioon 2020 tavoitteet. Ja tässä tapauksessa voitaisiin sopeuttaa kansalliset tavoitteet tämän vastaavan maksuisen mukaisesti ja näin jäsenvaltiot saisivat enemmän kannustumia osallistua tähän EU 2020 strategiaan. Ja lopuksi haluaisin korostaa yhtä ajatusta, joka on mukana jo tässä 2020 strategiassa. Mikään eurooppalainen, minkään eurooppalaisen politiikan ei pitäisi toteutua ilman, että otetaan huomioon strategian tavoitteet. Joten 2020 strategian täytyy olla todellinen masterplan pääsuunnitelma mukaan lukien Euroopan unionin talousarvio, niin kuin sanoin. Sitten on tullut esille toinenkin kysymys. Jos pitää keskittää EU-budjetti sataprosenttisesti 2020 strategian tavoitteisiin, pitääkö näin tehdä? Minä vastaisin kyllä, ehdottomasti myöntävästi. Ja ehkä olisi hyödyllistä analysoida nollatasoa NUTS-indikaattoreiden kohdalla, kun analysoidaan tätä projektia ja uudelleen järjestelisi jotakin makroalueita, jotka kattavat useita valtioita, euroalueita, jotka nyt jo toimivat ja joita, jotka voisivat olla sitten tällaista taloudellista kohdassa synnyttävää, synnyttäviä alueita. Ja kiitoksia. Yes, so uh, after the three... Kiitos. Carmen alustuksen jälkeen näemme, että meillä on eri keskustelujen tasoa. Kohesiopolitiikan paikka eurooppalaisessa politiikassa ja miten se heijastuu budjettiin. Ja kysymys tietenkin kuuluu, miten tämä heijastuminen taas liittyy strategi- 2020 strategiaan. Toinen on menetelmä. Näitä ei voida tietenkään erotella, mutta menetelmä ja uudistus, josta Fabrizio Barca puhui, sen, että politiikan muutos liittyy menettelyihin, keskittämiseen, ehdollisuuteen ja niin edelleen, siihen mitä politiikassa pitää muuttaa. Nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, keskustella keskustelua varten meillä on noin 20 minuuttia. Voimme varmasti lähteä nyt keskustelemaan. Minulla on jo pieni lista. Konstantse Kreel ja sitten Helga Trypel ja sitten Kinga Gönch. Sydämelliset kiitokset. Minulla on kaksi kysymystä ja yksi kommentti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Fabrizio Barkaa siitä, että hän niin selkeästi osoitti, kuinka höpöä tämä kestävää älykäs ja ähm, osallistuva kasvu on. Minä alueiden, äh, aluepolitiikan valiokunnalle kirjoitan lausuntoa ja haluaisin tässä miettiä, että miten tässä lausunnossa vielä voisin osoittaa, että kun näitä kolmea äh, slogania käytetään kohesiopolitiikassa, niin se on täyttä höpölöpöä, koska jotkuthan yrittävät käyttää äh, näitä sloganeita voidakseen budjettipolitiikan murentaa pieniksi palanisiksi ja äh, sanoa, että kohesiopolitiikka ei tästä muuten selviä. Toinen kysymykseni menee äh, Rova Bressolle alueiden, äh, alueellisten asioiden valiokunnassa. Meillähän on se mielipide, että me tarvitsemme vähintään seitsemän vuoden kautta rahoitusnäkymille. Ja kun nyt jo sanottiin, että Lissabonin strategia on e- epäonnistunut, niin kohesiopolitiikka 2013 plus N plus 2 on korvamerkitty Lissabonin politiikalle ja sitten aloitetaan uudella EU 2020 strategialle. Sitten jos jaamme sen vielä kaksi kertaa viiteen vuoteen tai ainoastaan viisi vuotta, niin sehän on ihan ö, hölmöä ja siitä tun, tun, syntyy kauhea sekasotku. Ja haluaisin todellakin tietää, miksi alueiden komitea niin kovasti vaatii tätä kaksi kertaa viisi vuotta ö, järjestelmää, vai onko tästä vielä keskustelua teidän komiteassanne? Ja sitten että puhutaan ainoastaan tuottavuudesta, niin se on ehkä hiukan liian vähän, mutta tästä emme pysty täällä pelkästään enää, täällä täysin keskustelemaan tänään. Thank you. Helga. Um, I would... Kiitos Jutta. Minä haluaisin palata Fabrizio Barkan jakamaan asiakirjan neljäs kuva. Siinä hän sanoi, että älykäs, kestävä ja osallistava – kasvu ei ole kaikkein paras, vaan palataan viiteen lippulaivahankkeeseen. Ensimmäinen on se, että parannetaan innovaation, tutkimuksen ja kehityksen olosuhteita. Ja sitten parannetaan koulutuksen tasoa ja kolmantena vastataan ilmastonmuutos- ja energiatavoitteeseen. Ja minun kannaltani, kun olen Euroopan parlamentin vihreän ryhmän jäsen, niin hyvin läheinen linkki mielestäni on kyllä – innovaation ja ilmastonmuutoksen välillä matala hiili tai nolla hiilitalous tulevina vuosina, koska tämä on osa kaikkia ohjelmiamme. Joten minun kannaltani olisi ratkaisevan tärkeää ottaa kestävyys tässä samaan nippuun ilmastonmuutoksen ja innovaation kanssa. Jos ei innovaatiossa oteta huomioon ilmastotavoitteita, syntyy ongelmia. Silloin palataan Lissabonin strategian, jossa selkeitä tällaisia linkkejä ei ole tehty. Ja minä luulin, että edistystä on tapahtunut siinä, että on ymmärretty, että ilmastotavoitteet pitää sisällyttää meidän ajatuksimme siitä, minkälaista innovaatiota haluamme hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja muiden vaarallisten aineiden. Siksi olisi parempi hyvin selkeästi sanoa, että EUn 2020 strategia haluaa tasapainotella kestävyyden ja innovaation ja ilmastonmuutoksen alalla. Muuten mielestäni todella palaamme Lissabonin strategiaan. Sitten palaisin suuriin kysymyksiin. Mikä on varsinainen yhteys tavoitteiden välillä EU 2020 strategiassa ja jäsenvaltioiden taso? Jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita tukemaan kohesio ja rakennerahastojen hankkeita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi epäonnistumme jälleen. Miten voidaan siis selkeästi tietää, kuka johtaa, mikä on pääosasto, joka johtaa jotain, mitä ehtoja asetetaan jäsenvaltioille ja miten mitataan varsinaisesti menestys, mikä on menestystä ja miten se mitataan. Ehkä voisitte vastata näihin kysymyksiin. Kiitos. Danke Helga, jetzt Kinga bitte. Kiitoksia oikein paljon. Nyt keskustelemme 2020 eh, strategian tärkeimmästä aspektista, ja kun nyt puhutaan budjetin ja 2020 strategian suhteesta, niin tämä oli eh, Lissabonin eh, strategian heikoin linkki, että oli hienoja mottoja, mutta ei kunnon täytäntöönpanoja joten me kaikki odotamme sitä kyllä. Olin erittäin iloinen siitä, että kohesiopolitiikan tulisi kattaa kaikki nämä viisi tavoitetta. Pahin asia, jonka voisimme tehdä, on se, että laitamme budjetin eri laatikoihin. Meillä on eri tavoitteita ja sitten jaamme ne eri laatikoihin mitä siitä sitten syntyy, ei oikein mitään. Me kaikki varmasti tiedämme sen. Todellinen kysymys, jonka kaikki kollegat täällä itselleen esittävät, on se, että miten saadaan aikaan täytäntöönpano. Sanoitte, että meillä on alakohtaisia tavoitteita ja alueellisia tavoitteita. Ja Euroopassa meillä on tämä task force, se on varsin heikko rakenne, mutta se on otettu käyttöön ja se on varsin hyödyllinen, että budjettia ei jaeta eri eri laatikoihin, vaan yhdistetään. Ja nyt toinen kysymys kuuluu, että miten työskennellä eri hallinnon tasojen kanssa, alue, paikallistaso, kansallishallinto ja EU. Meillä ei ole mitään rakennetta näiden tavoitteiden harmonisoinnin yksi ja meillä on vieläkin olemassa se ongelma tai riski, että meillä on tällaista hanketta, hankekohtaisia laatikoita ikään kuin eri tasoilla. Ennen kuin teemme päätöksiä prioriteeteista ja siitä, miten käsitellä rahoitusnäkymiä, meidän tulisi mm, työstää enemmän mm, rakenteita eri hallinnon tason välillä, esimerkiksi tämän task forcing tapaisella tavalla. Meidän tulisi myöskin tarkastella tätä eurooppalaista ohjausjaksoa. Ja meidän tulisi työstää näitä rakenteita ja menettelytapoja hyvinkin paljon tulevaisuudessa. Kiitoksia Elisa. Thank you very much. I think this is a... Kiitos oikein paljon. Mielestäni tämä on todella tärkeä kysymys, jota nyt käsittelemme. Minä kysyisin tästä yhteensopivuudesta. Kun ajatellaan pakettia, jota nyt taloushallinnon osalta käsitellään. Siinä puhutaan siitä, että pitää tiukasti koordinoida maiden toimintaa niin, että vähän äärialueella olevat maat tavallaan joutuvat tällaisen lom- tielle, kun valtion menoja leikataan, jotta sovittaisiin konvergenssin, kun puhutaan budjettivajeesta ja niin edelleen. Ja kun on sanktiot, jos rikotaan näitä sääntöjä ei päästä tavoitteisiin. Minusta tuntuu, että riittävästi ei nyt suojella kansallista osallistumista 2020 tavoitteisiin, koska jotkut maat, jotka leikkaavat menojaan, leikkaavat väistämättä myös kaikesta, joka liittyy koulutukseen, tutkimukseen, teknologiaan. Me emme suojaudu tältä kehitykseltä. Ja toisaalta toinen ilmiö, se, että leikataan rakennerahastojen kansallisilta vastaosapuolilta. Tämän päivän Financial Timesissa sanotaan, että mm, vain 10 prosenttia 340 miljardin kasvuohjelmasta on maksettu, koska ne maat, jotka tarvitsisivat kipeimmin kasvua, eivät pysty järjestäytymään sillä tavalla, että löydetään vastapuoli, jotta voidaan käyttää kohesiovälinettä. Tämä on mielestäni todella tärkeä kysymys, koska näin eroavaisuudet kasvavat ja mahdollisuudet kurua, kuilua umpeen heikkenevät. Tähän kysymykseen on puututtava. Joko meillä on EUn budjetissa horisontaalisia ohjelmia, jotka kompensoivat näitä rakenteellisia epätasapainoja. Tai en tiedä, miten suurimmissa ongelmissa olevat maat euroalueella erityisesti voivat pystyä kuromaan kuilua umpeen ja osallistua 2020 strategiaan. Tämä luo lisäpainetta Euroopan, parlament, äh, Euroopan budjetille. Haluaisin kuulla kommenttiani tästä. Kiitos. So, als letzter jetzt Jose Manuel. No niin, ja viimeisenä Jose Manuel ja sitten vastaukset. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin paneeli auttaisi minua ymmärtämään, mikä seura, minkälainen rakenne seuraaviin monivuotisiin rahoitusnäkymiin pitää saada pidättekö mahdollista tämän tyyppisiä nykyisiä otsakkeita vai tarvitaanko ihan uusi muoto rakenne budjettiin? Uskotteko, että jo, uskotteko, että jokaisen otsakkeen pitäisi vatsata eh, jokaista slogania, älykäs kasvu, osallistava kasvu, älykäs kasvu kestävä ja minkälainen rakenne sitten tarvitaan seuraaville monivuotisille rahoituskehitykselle. Ja sitten mitä tulee kestoon, mielestäni tässä pitäisi puhua kymmenestä vuodesta myös. Mutta tähän liittyisi tällainen pakollinen puolivälin tarkistus viiden vuoden kuluttua. Samalla jäsenvaltiot voivat sitoutua viiden vuoden ajan tai viiden vuoden jälkeen toteuttamaan tarvittavan katsauksen ja sitten 2020 strategiasta tämä otsakehan on varsin symbolimainen, mutta mitä tulee monivuotisiin rahoituskehyksiin, voitaisiin puhua seitsemän vuoden kestossa niin kuin aikaisemmin. Se maksaisi aivan saman, jos EU 2020 strategia on olemassa, jos monivuotiset kehykset kestävät viisi vuotta, joten tavoitteet tavoitteita ei saavuteta samaan aikaan kuin 2020 tavoitteita. Sitten toinen mielestäni erittäin tärkeä asia tämä ei koske pelkästään tämänhetkisiä rahoituskehyksiä, vaan myös seuraavia otettaisiin mukaan kaikki paremmin ja tämä kattaa myös avoimuuden. Tällä hetkellä me useinkaan tiedä, mihin rahat oikein päätyvät ja minkälaisia hankkeita ja mitä hankkeita rahoitetaan. Mielestäni on tärkeää, että tietäisimme, mitkä projektit hyväksytään ja mitä sitten toteutetaan käytännössä. Ja tämä informaatio pitäisi jakaa alhaisimmallekin tasolle. Ja NATS 3 tasosta meidän pitää tietää, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla. Mm. Sitten haluaisin tietää, voimmeko saada ohjelmia eri jäsenvaltioille. En tiedä sitten. Mutta minkälaista metodologiaa uskotte, että pitäisi käyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä seuraavaksi? kaudella. Ensin pitää määritellä summat ja miten se jaetaan eri poliitikkojen kesken. Tämä on tällaista ylhäältä alas metodia, vai haluammeko ensin määritellä prioriteettimme ja sen jälkeen määritellä summat jokaiselle prioriteetille ja jokaiselle sen alaiselle toiminnalle. Ja sitten tiedämme, mikä tilanne on, mikä loppusumma on. Ja silloin toimittaisin alhaalta ylöspäin, mikä teistä on parempi metodologisesti seuraavien rahoituskehysten aikana. Georgios Savrakakis. No niin, nyt on enää George Savrakakis, mutta sitten päätämme tämän ö, ähm, kyselykierroksen ja sen jälkeen paneeli voi vastata. George. Kiitoksia Jutta. Puhun ihan lyhyesti. Minulla on yksi kysymys herra Dingalle. Jos ymmärsin oikein, niin silloin ö, äh, työllisyystavoite pitäisi korvata tuottavuustavoitteella. Näin sen ymmärsin. Mielestäni nämä kaksi tavoitetta ovat tavallaan myöskin mun tilanteen peili. Ehkä voisitte hiukan enemmän selittää tätä konseptia, että sen oikein ymmärtäisimme. Kiitoksia. Yes, uh, before giving the floor to the... Niin, ennen kuin annan paneelin jäsenille puheenvuoron käänteisessä järjestyksessä. Haluaisin lyhyesti vähän provosoida kolme puhujamme. Jos yrittäisimme tällaista kokeilua mielessämme, 2020 strategia, onko se 10 vuoden strategia vai 5 vuoden? Jos se on 10 vuoden strategia, niin pitäisi alkaa nyt nykybudjetissa – vai onko se strategia, joka alkaa uuden budjetin pohjalta ja määritellään uutta budjettia tämän strategian osalta sopivaksi. Mielestäni se on kymmenen vuoden strategia, joka alkaa nyt. Jos ajatellaan kaikkia prioriteetteja, tavoitteita, meidän pitää toimia nyt. Mutta miten voimme muuttaa politiikkaamme ja tulevia rahoituskehyksiä niin, että ne toimisivat vielä tehokkaammin. Vastaamatta kysymykseen siitä, mistä tässä kaikessa on kyse, niin jos budjetin rakennetta halutaan muuttaa, on fakta, että näyttäisi siltä, että 2020 strategia alkaa vuonna 2014. Nyt lähdetään liikkeelle käänteisessä järjestyksessä. Emil Ringa, olkaa hyvä. Vamos, mulțumesc. Mä voi referi puntual la patru probleme care au... Kiitoksia. Haluaisin nyt puhua täsmällisesti neljästä ongelmasta, jotka mainittiin. Kolme kysymystä tehtiin suoraan minulle ja neljäs soitellaan yleinen. Mitä tulee epäilykseen tuottavuuden ja kohdisen välisestä yhteydestä? Sosiaalinen inkluusiota osallistaminen, joka on kohdisopolitiikan yksi tavoitteista, tarkoittaa tietenkin myös elä, el, elämän laatua. laatu sisältää myös vapaa-ajan, koska ihminen kehittyy erityisesti vapaa-aikanaan ja tämä vaikuttaa myös tuottavuuteen. En ole ajatellut mitään puhtaasti taloudellista tuottavuuden käsitettä, vaan tällaista tehokkuutta taloudellisessa toiminnassa. Ja kun ehdotin sit, se, sitä, että liitetään tuottavuus työllisyyteen, niin tar- ajattelin niin, että työllisyys, joka liittyy vähen- vähenevään tuottavuuden, ei voida va- varmistaa so- so- sosiaalista yhdentymistä. Ja suuri tuottavuus toisaalta, joka mahdollistaa sen, että, että la- työllisyys ei ole niin laajapohjasta, johtaa myös sosiaaliseen syrjäytymiseen – Tämä on statistinen indikaattori, mutta se ei kuitenkaan määrittele mitään. Se on siis käsite, josta nyt puhun. Joten pitää nähdä kokonaisuutena työllisyys ja tuottavuus. Ne kuuluvat yhteen. Mitä tulee sitten nuut nollatasoon? Tämä on sitten tällainen metafora, metaforinen käsite, mutta ajattelin tilannetta, joka syntyy alueellisesta yhteistyöstä, niin euroalueelle voitaisiin, voitaisiin luoda tällaisia maantieteellisiä, taloudellisia, jopa sosiaalisia aloitteita, joilla on paljon vahvempi dynamiikka, jotka voisivat toimia varsinaisena kasvun moottoreina ja edistää myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tietenkin, kun katsotaan asiaa perspektiivistä kauempaa, niin voitaisiin pohtia tällaista alueellista rakennelmaa erityisesti, koska kehitysohjelmat ovat kansallisia ja rakenteiden kriteerit eivät ole samanlaisia kaikkialla unionissa. Sitten kaikkein tärkein kysymys, joka täällä on tehty, koskee mielestäni tapaa, jolla budjetti muodostetaan ottaen huomioon 2020 strategian ja panen merkille, mitä edustaja Kinga Kont sanoi. Budjetti on keino, sehän on selvä asia. Asiantuntijana minä toimisin niin, että eurooppalaisen talousarvion rinnalla olisi eurooppalainen budjettistrategia, johon liittyy taloudellisia, sosiaalisia, alueellisia tavoitteita. Ja sitten talousarviossa laatisin tällaisen menopuolen rakenteen, joka perustuu keskiarvoon, niin kuin Rova Kiinagun sanoi. Sen ei pidä kohdistua vain yhteen tavoitteeseen, väline voi vaikuttaa useinkin eri tavoitteisiin. Siis ei kohdantakaan budjettia vain yhteen kohtaan ja lopputulos toteutuu tämän strategian kautta, josta puhuin. Siis strategian liittyy lopputavoitteet ja budjetti, johon liittyy meno-otsakkeita, jotka eivät kohdenna varoja yhtä ainoa tavoitetta varten pelkästään. Niin sitten myös tällainen kartta tai matrikkeli, millä voin tarkistaa tämän kaiken. Käsittääkseni Fabrizio Barkan ajattelu on se, että puhutaan integroidusta lähestymistavasta. Hyvä. Four point. Kyllä, neljä kohtaa. Kohesiopolitiikkaa pitäisin erillisenä osastonaan. Lisäsi vain kehityssanan, oli virhe – olla lisäämättä sitä, koska siitä tässä politiikassa on kyse, mitä mieltä olen sitten tuosta pituudesta. Minusta tuntuu, että jos Euroopan unionin toimielimet ovat valmiita liikahtamaan 2020 strategiasta 20 24 strategiaan, niin 5 plus 5 olisi mahdollinen, mutta siinä pitäisi kunnioittaa ensinnäkin sitä sääntöä, että uudistus, joka tehdään kohesiopolitiikan osalta, on niin tehokas, että se ei todella tarvitse muutoksia vuosina 2014-2024 ja että rahat määrätään varmuudella seitsemäksi vuodeksi joka tapauksessa, vaikka 5 plus 5 on sääntönä, koska 5 on liian lyhyt usean hankkeen osalta kolmanneksi. Merkittävä osuus viimeisestä kolmannesta vuodesta – epävarmoista varoista pitää linkittää seitsemän ensimmäisen vuoden tavoitteisiin. Sitten lisätään sopimus jäsenvaltioiden alueiden ja komission välillä ja että se kirjoitetaan viidennen vuoden lopuksi. Melko hankalia vaatimuksia mukaan lukien tuo ensimmäinen, että siirretään ohjelmointi kautta tai tuota visiota Eurooppa 2020 vuoteen 2024. Muutama visio erityisen tärkeä. Emme voi muuttaa sitä, mistä kehityksestä on kyse kansainvälistä keskustelussa akateemisessa maailmassa. tarkoittaa politiikkaa, joka kattaa tehokkuuskysymyksen, pitkän aikavälin kestävyyden ja sosiaalisen osallistuvuuden. Emme me voi sitä muuttaa, vaikka haluaisimmekin. Toinen argumentti – Politiikan uutuus liittyy selkeisiin tavoitteisiin, selkeisiin tuloksiin, selkeisiin indikaattoreihin. Viiden neuvoston hyväksymän lippulaivaloiden osalta ne on olemassa. Meillä on ongelma. Politiikka on monimutkaista. Meillä on kolme tai viisi eri tavoitetta – jotka ovat yhteydessä toisiinsa, kuten täällä sanottiin, innovaatiosta ja kestävyydestä. Joten ainoastaan politiikka, joka kattaa ne kaikki, voi päästä tavoitteisiin. Temaattiset prioriteetit, jotka ovat erillisiä niin, että on eri väliintuloja. Tämä liittyy ainoastaan innovaatioon tai lähinnä innovaatioon ja tämä tasa-arvoisuuteen – tai tämä raha on lähinnä ilmastonmuutoksen. Näin on tehtävä, mutta joka kerta kun jotain toteutetaan, pitää ottaa huomioon nämä kaksi muuta. Meillä on jokaisessa hankkeessa tavoite ja kaksi rajoittavaa tekijää, joten ainoastaan jos pidämme kaiken mielessä, voimme päästä siihen, että tavoitteet ovat erilliset, mutta kaksi muuta pidetään aina mielessä tilivelvollisuuden osalta, ainakin innovaation osalta tällä voi olla huono vaikutus kestävyyteen. No se pitää silloin ymmärtää ja uskaltaa todeta. Kolmanneksi, miten voidaan todella huolehtia siitä, että olot muuttuvat? Ehdollisuus ja se, että tavoitteet ovat mitattavissa, ovat tässä tärkeitä. Minun kaaviossani tässä, jos katsotaan kohesiopolitiikkaa siinä vasemmalla, no siellä on kaksi hetkeä. Strateginen eu taso, yleiset strategiset puitteet, ehdollisuus, periaatteen noudattaminen. Periaatteen, joka koskee kaikkia EUn jäsenvaltioita niin, että ne voivat olla riittävän yleisiä, eivätkä heijastele erityisesti tiettyä kulttuuria, tiettyjä ehtoja, tiettyä kontekstia. Ja sitten integroidut suuntaviivat, niitä pitää vähän suunnata samantyyppiseksi niin, että ne ovat yhteen sopivat. Ja sitten toinen vaihe, kun Euroopan komission neuvottelutiimit, task forceit, sektorikohtaiset alueelliset otetaan huomioon ja keskustellaan varsinaisesti, kenen kanssa tehdään sopimuksia. Ohjelmien pitäisi olla sellaisia, että niistä sovitaan yhtä aikaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että eri toimielin järjestelyt ovat yhteensopivia. Aina ei ole kehityssopimusta ilman, että alueellinen taso on sopinut. Myös tällaisia esimerkkejä on paljon. Näissä neuvotteluissa perusperiaatteet, joista on sovittu koko Euroopalle, näistä tulee sitovia, joten en anna rahaa tai en vastaanota rahaa, jos ei minulle taata jotain järjestelmää toimielinten puolelta. Sitten minä näin rakenteen kolmen tasoisena. Ensimmäisellä tasolla Eurooppa kokonaisuutena. Päätavoitteet ja keskeiset tulosindikaattorit, jotka luodaan koko Euroopalle. Sitten toiminnalliset ohjelmat, jotka jäsenvaltio voi valita neuvotteluissa komission kanssa. Ja sitten tärkeänä hanket tason tulosindikaattorit, jotka usein on unohdettu. Unionin tason indikaattoreita ollaan nyt kehittelemässä monissa jäsenvaltioissa. Tämä voi olla hyvin yksinkertaista, ei se ole niin monimutkaista. Yksinkertainen vaatimus, jos joku käyttää EUn varanmaksajien rahoja, niin hänen pitää myös puhua ohjelmatasolla selkeästi tavoitteesta ja mikä on se mitattava indikaattori, jonka pohjalta – mitataan, mitä on saatu aikaiseksi. Ei siis kuinka monta kilometriä tietä tai miten monta oppituntia, vaan miten paljon parempaa osaamista ihmisillä nyt on esimerkiksi. 30 sekuntia vielä, jos sallitte. Makrokysymys tulee siltä alalta, joten minun on voitava siitäkin puhua. Tässä ollaan nyt neuvottelemassa EU:ssa ja se on ihan selvää, sitä ei voida välttää, mutta demokraattisesti pitää tehdä tilivelvollisesti tällaisia sopimuksia. Pari tapaa hoitaa tämä asia. Se, miten miten täydentävyys voidaan toteuttaa, miten sitä mitataan investointien muodossa, se ei ole ihan loistava ratkaisu, mutta täydellinen on hyvän vihollinen. Meidän pitää voida katsoa näitä lukuja ja sitten tehdä poliittisia päätöksiä totta kai. Mutta ainakin tämä on avointa ja tilivelvollista toimintaa. Fabrizio. Edustaja Fernandesin kysymys, jos tätä terminologiaa voin käyttää, että näitä iskulauseita ei voida muuttaa tällaisiksi otsakkeiksi suoraan. Käykö tämä? Yes, but with, no, but... Niin, mutta teidän kysymyksenne liittyy siihen, miten järjestetään rajoituspuitteet, minkälaisen menetelmän kautta. Olkaa hyvä. Anteeksi, en halunnut tuohon lähteä, kun minulla oli liikaa asioita, joihin minun piti reagoida, enkä ole valmis myös selvittämään tällaista. Se olisi liian kunnianhimoista. Mutta haluaisin nähdä kehityksen yleisotsikkona ja sen alle haluaisin kaiken sen politiikan, joka on kehityksessä mukana. Yksi a tällä hetkellä puiteohjelmat ainoastaan innovaation osalta osallistuvat kehityksen kohesiopolitiikkaan, kehityspolitiikkaan, kehityspolitiikka, joka voi olla vaikuttamassa jokaisen kolmen tavoitteen osalta. Tällainen järjestelmä minulla on mielessä. Ja sitten viimeisenä puhujana Mercedes Bressa, alueiden komitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Merci. Euh, alors... Kiitos. La question de Kiitoksia. Ensin tähän 5 plus 5 kysymykseen. Meidän mielestämme 10 vuoden ajan jakso hankkeille ja sille, että toteutetaan varsin monimutkaisia ohjelmia, niin tämä on varsin hyvä aika ja näin voidaan seurata tiettyä strategiaa riittävän pitkään ja samanaikaisesti viiden vuoden kuluttua voidaan tehdä tällainen tärkeä keskivaiheen tarkistus. Tätä kautta voidaan nopeammin sopeuttaa toimintaa, tehdä tarvittavat muutokset. Tehdään aina tapahtuu yhteiskunnissa kaikkialla maailmassa. Ja tätä kautta voidaan myös kiinnittää tavallaan suunnittelu EU-rakenteiden ja näin parlamentti, uusi komissio ja niin edelleen, voivat vaikuttaa tähän loppupuoleen, loppuviitsivuotiskauteen suunnitteluaikana. Sitten tuli kysymys jontajaltamme, alkaako tämä heti vai vuonna 2014-2015, siis 2015 tämä EU 22 strategia. Mielestäni sen pitää kyllä alkaa ihan heti. Siis pitää olla vielä mahdollista – suunnata aikaisempia ohjelmia tätä tavoitetta varten, ja näin voidaan kyllä tehdä, mutta tietenkin pitää myös todeta, että silloin kun tästä tulee todellinen yhteinen strategia kaikille toimielimille, ei vain EU-toimielimille, vaan myös alueille, valtioille, kaupungeille, niin silloin se pitää vaikuttaa kaikkeen politiikkaan, ei vain siihen, miten eurooppalaisia varoja käytetään. Tai muuton ei koskaan onnistuta saavuttaa odottamaan näitä tuloksia. Ja tässäkin pitää alkaa työ heti. Ensinnäkin kyse on todellisesta osallistumisesta ja näin yritämme alueiden valiokunnassa tehdä. Aidosta osallistumisesta on, on kysymys eurooppalaisten hankkeiden kohdalla niin, että strategia tulee on tavallaan kaikilla selkärangassa ja mielestäni nämä suuret tavoitteet tavoitteet 2020 strategiassa ne liittyvät sosiaalisuuteen, ne ovat, pyrkivät innovoimaan myös unionia. Ja sosiaalinen ja ympäristöpuoli ovat kaksi tapaa suunnata innovaatiota. Eivät ne ole rinnakkaisia asioita, vaan nämä kaksi asiaa vaikuttavat suoraan innovaatioon. Sitten ehdollisuus, mitattavuus, Minusta ehdollisuus, sen täytyy liittyä yksinkertaisiin indikaattoreihin. Noin tässä verran samaa mieltä, niin vielä on myös mitattavia. Mitattavuus on tärkeää. Mutta sitä vastoin vastustamme täysin makrotaloudellista ehdollisuutta, joka tarkoittaisi sitä, että jos valtiot eivät noudata vakaussopimusta, niin silloin alueet ja alueiden takaa sitten NUTS kolmoset, jotka käyttäisivät maatalous- ja maaseudun kehitysrahastoja. Tätä kaikkea tavallaan rangaistaan, jos joku jäsenvaltio ei noudattanut vakaussopimusta, ja se ei ole mahdollista, että tässä rikottaisiin selvästi toisuusperiaatetta vastaan. Mehän olemme valmiit viemään asian jopa tuomioistuimeen. Sitä vastaan on totta, että ehdollisuus tarkoittaa voimavaroja niiden käytössä, jotka ovat paremmin saavuttaneet, saavuttaneet 2020 tavoitteet ja kohesiotavoitteet. Sitten tuli sellainen kysymys, miten voidaan varmistua siitä, että kohesiopolitiikkaan tulee mukaan kaikki tavoitteet, kaikki nämä viisi kohtaa, joista Barka esimerkiksi tässä puhui. Mielestäni yht, ajatus yhtenäissuunnittelulta ohjelma-asiakirjasta, johon sisällettäisiin kaikki rahastot, siis ei vain kohesio- ja sosiaalirahastoa, vaan myös yhteinen maatalouspolitiikka, maaseudun kehityspolitiikka ja siihen liittyvä rahoitus ja kehitysrahasto ja sen tämä on hyvä tapa saada yleiset puitteet aikaan. Ja näissä puitteissa sitten jokainen määrittelee omat prioriteettinsa ottaen huomioon yhteiset tavoitteet. Ja valitaan tavallaan tällaiselta äh, alakartlistalta komission ehdotukset ja sitten sopeutetaan tämä kaikki yleisiin puitteisiin. Sitten jokaisen, jokaisen politiikkaan liittyy omat puitteensa vielä – jossa seurataan tämän tietyn toiminnan tavoitteita. Mutta jos ajatellaan yhdessä esimerkiksi maatalouspolitiikkaa, ajatellen kestävyyttä ja mahdollista saavuttaa tavoitteet ilmastonmuutoskysymyksessä. Tämä on kaikki erittäin tärkeä ja ratkaiseva. Siis suunnittelupuit, yhteiset suunnittelupuitteet, niiden pitää auttaa siinä, että voidaan asettaa kaikki politiikat oikeaan paikkaansa 2020 strategian mukaisesti ja ottaen huomioon tavoitteet, joita alueet itselleen erityisesti valitsevat. Sitten näiden strategioiden ja tavoitteiden lisäksi täytyy määritellä jokainen politiikka erityistavoitteinen. Tällä tavalla mielestäni voidaan samalla olla vastuullisia yhteisestä Euroopan strategiasta ja myös sitten soveltaa sitä ja sopeuttaa sitä omiin erityistarpeisiin sopevaksi. Sitten lopuksi vielä budjetista. On totta, että jäsenvaltiot, alueet, kaupungit, kaikki joutuvat tekemään sellaisia budjettileikkauksia, että on erittäin vaikea kuvitella, että että ne noudattaisivat investointitavoitteita 2020 strategiassa, mutta että yleensä voisivat ollenkaankaan investoida. Tämä on iso ongelma. Ja yhden prosentin EU-budjetti ei todennäköisesti kyllä riitä, että voidaan suunnata politiikkoja ja samalla jäsenvaltioiden budjettien tiukkuus ei mahdollista mitään suuria investointihankkeita. Tämä on nyt erittäin vakava ongelma ja uskon, että EU-tavoitteiden pitää olla kuitenkin kannalta hiukan kunnianhimoisempia kuin omien varojen nostamisen edellä, nostaminen edellyttää tai kun otetaan huomioon e- euroobligaatiot. Tämä konteksti pitää ottaa huomioon, koska ei voida kuvitella, että saavutettaisiin näin kunnianhimoisia tavoitteita kuin nämä, jotka löytyvät EU 2020 strategiasta samoin kohdassa jos EU-budjetti on minimissään ja sitten kun valiot, valtiot vielä ovat erittäin, no, noudattavat joskus varsin pelottavaakin budjettikuria tällä hetkellä. Nyt sitten nähdään, minkälainen realiteetti sanojen takaa löytyy sanojen takaa täytyy löytyä myös voimavaroja, koska ilman resursseja kukaan ei pysty muuttamaan omaa politiikkaansa ja muuttamaan tilannetta omalla alueella. Varmasti tässä olemme samaa mieltä parlamentin kanssa. Ikävä kyllä. No, tai ikävä kyllä tämä on ehkä paljon vähemmän totta, mitä tulee jäsenvaltioihin ja tietysti neuvostoon. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube... Niin, paljon kiitoksia. Tämä oli varmaankin oikein hyvä loppupuheenvuoro tämän paneelin suhteen. On varmaankin totta, jos emme äh, yritä yhdistää näitä eri tasoja, äh, niiden yhteen toimivuutta, niin sitten emme äh, voi onnistua tässä strategia 2020 suunnitelmassamme. Sitten samalla tavoin kuin Lissabonin strategian suhteen tulemme epäonnistumaan, mutta kuten jo eilen sanoin, ja voin sen vain toistaa tässä, kun sanon me, niin minä en tässä tarkoita ensiasiallisesti Euroopan parlamenttia, koska me olemme aina kannattaneet, kannatamme yhteisön lähestymistapaa ja kannatamme aina sitä, että täällä Euroopassa yhdessä sovitaan siitä, mitä jäsenvaltioissa, eh, mitä eh, alueilla voidaan toteuttaa. Jäsenvaltiot ovat sitten yleensä eh, asettautuneet vastahankaan, enkä nyt halua edes sanoa, että neuvosto, koska neuvosto ei ole niin yhtenäinen, vaan yleensä yksittäiset jäsenvaltiot. Minä kiitän kaikkia, jotka ovat meitä auttaneet löytämään meidän kantamme, joka kesäkuussa 2011 päätetään täysistunnossa ja joka koskee Euro- rahoitusnäkymiä äh, tuleville vuosille. Äh, nyt äh, kiitän kaikkia ja pyydän, että seuraava paneeli tulisi tänne. Aikataulu, ei, aikataulu onkin varsin hyvä, olemme varsin hyvässä vaiheessa. Uh, will stay the night on Monday? Uh, I don't no, think you will come back. Okay. I will, yeah, but we'll, uh, uh, because I'm leaving the morning after.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 Liebe Kollegen, ähm, Hyvät kollegat, jos haluatte jatkaa keskustelujanne, niin pyytäisin, että menette salin ulkopuolelle. Liebe Kollegen, Hyvät kollegat, olemme nyt päätyneet neljänteen paneelimme. Toivotan kaikki tervetulleeksi tänne korokkeelle. Meidän juontajamme tässä neljännessä paneelissa Fabian Zulek, joka on Euroopan politiikkakeskuksen pääekonomisti. Ja sitten meillä on Euroopan investointipankin institutionaalisten kysymysten johtaja Dominique de Krajen Kuur. Sitten tässä oikealla puolella on Amélie Barbier Gouchard. Hän on tieteellinen neuvonantaja. strategisten analyysien keskuksessa. Sitten meillä on Kersti Kaljulais tässä vasemmalla puolella, niin hän on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja sitten meillä on Andras Vertes. Hän on GKI taloudellisen tutkimuksen puheenjohtaja. Ratsulek, tämä on teidän tehtävänne. Thank you for inviting me. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain kutsun tänne tänään. Pari sanaa johdannoksi European Policy Center on tällainen ryhmä, jossa keskustellaan, tällainen aivoriihi, jossa keskustellaan EUn budjetista ja sen vaikutuksista, tai Lissabonin sopimuksen vaikutuksista. Ja tämä on ihan hyvä yhteys varmasti, kun ajatellaan tämän päivän kokousta. Eurooppalainen lisäarvo käytännössä – on keskusteluidemme aiheena ja sitä, miten velkarahoitusta hoidetaan ja miten pohditaan kansallisia budjetteja. Siis kysymys on siitä, miten voidaan saada EUn budjetti mahdollisimman tehokkaaksi ja miten voidaan saada siis mahdollisimman suuri teho riippumatta siitä, miten suuri budjettiin. Tähän aiheeseen liittyy monia kysymyksiä. Ja keskustelu on tietenkin käynnissä nyt. Jos katsomme nykykeskusteluita, jotka liittyvät eu budjetin joustavuuteen ja vuoden 2011 budjettiin, tai taloushallintokeskustelua ja sitä, mikä rooli budjetilla tässä tulisi olla – Ne kysymykset, joihin me pyrimme vastaamaan tässä kokouksen osassaan, ovat tämän tyyppisiä. Minkä tyyppiseen, tyyppisiin menoihin Euroopan budjetin pitäisi keskittyä, jotta saadaan parasta lisäarvoa? Pitäisikö pyrkiä julkisen puolen toimintaa? Miten, onko järkevää siirtää varoja, jotka uudelleen jaetaan Euroopassa? Ja onko niin, että pitäisi keskittyä lähinnä Euroopan 2020 strategiaan monivuotisissa rahoituskehityksissä? Onko tämä yhteen sopivaa sen kanssa, miltä budjetti näyttää tällä hetkellä, kun suuri osa menoista löytyy edelleen maatalouden puolelta? Toiseksi, minkälainen budjetin tulisi olla, jotta saadaan parasta lisäarvoa. Tähän liittyvät yksinkertaistamiskysymykset, täydentävyys, joustavuus, samoin kuin tilin tarkastukseen liittyvät kysymykset, byrokratiaan liittyvät kysymykset ja se, mikä vastuu on Euroopan tasolla, mikä jäsenvaltioissa ja alueellisella tasolla. Kolmas laaja asiakokonaisuus liittyy liittyy siihen, mikä yhteys on kansallisten budjettien, Euroopan budjetin välillä ja laajemmin EUn hallintokysymykseen. Esimerkiksi keskustelu, jota käydään nyt eurooppalaisesta ohjausjaksosta, miten se sopii, miten sopii täydentävyys ja kansalliset budjetit tässä yhteen. Lisäkysymyksinä, voiko budjetin lisäarvo tietyltä osa-alueelta, esimerkiksi jos sitä käytetään sanktiomekanismina – huolehditaan kunnollisesta talouskurista. Voiko tämä olla ristiriidassa lisäarvon kanssa muilla aloilla, esimerkiksi jos pyritään alueellisen työn tavoitteisiin? Neljäs asiakokonaisuus. Mitä lisää voitaisiin saada aikaan EU-budjetin kautta ja, ja Euroopan investointipankin toiminnan kautta, kun puhutaan velkarahoit koulutuksesta ja investoinneista. Puhuisin tässä sekä julkisesta että yksityisestä investoinneista. Tämä on erityisen tärkeä kysymys, kun ajatellaan sitä, minkälainen julkisen talouden kriisi meillä nyt on. Julkinen rahoitus on hyvin tiukoilla EUn jäsenvaltioissa lähivuosina useissa maissa. Lisäksi EUn tasolla on vaihtelevasti otettu yksityistä sektoria mukaan. Jos joudumme luottamaan enemmän yksityisen sektorin investointeihin lähivuosina, miten voimme huolehtia siitä, että yksityinen sektori integroidaan paremmin kuin viime vuosina on tehty? Tärkeää olisi myöskin pohtia sitä, miten voidaan turvata se, että investoidaan niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa, ottaen huomioon euron kriisi – budjettien vajeet monissa maissa. Minusta kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan uutta kasvua näissä jäsenvaltioissa ja se vaatii investointeja. Ja aika epätodennäköiseltä näyttää, että investointeja tulisi näistä maista itsestään, joten EU-tasolla meillä on myös vastuuta käyttää, vastuuna käyttää EU-budjettia tehokkaasti, jotta voimme ratkaista – jotkut makrotalouden epätasapainoisuudet kautta Euroopan. Tässä neljä laajempaa kysymysrypästä. Pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin ja antaisin puheenvuorot puhujille esityslistan asettamassa järjestyksessä. Pyytäisin teitä kaikkia pitäytymään viiden minuutin puheessa, vaikka tämä on hyvin laaja asiakokonaisuus. Olisi hienoa, jos meillä olisi riittävästi keskustelun aikaa jälkikäteen. Dominic de Creancourt, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Telson juontajalle. Haluaisin puhua siitä, mihin juuri viittasi tähän ongelman ytimeen tai alkuun. Siis tämänhetkiset hankaluudet budjeteissa on kyse sitten kansallisesta tai EU-talousarviosta. Miten selviydytään tässä kriisin jälkimainingeissa. Tämä sinällään on jo riski investoinneille, koska houkutus usein on suosia tämänhetkisiä menoja eikä pitkän aikavälin investointeja. Tämä tässä on pelissä. Tämä on budjettipuoli, mutta toisaalta puolta löytyvät pankit. Niillä on myös moninaisia ongelmia selvittää siistiä tilannettaan sopeutua Baselin asetuksiin pääoman riittävyydestä. Ja näinkin on vähän vähän halua tarttua riskeihin ja rahoittaa, in, in, rahoittaa toimia. Siis budjetit ja pankit ovat tässä rajoittavina tekijöinä. Ja kysymys kuuluukin, miten parhaalla tavalla käytetään olemassa olevia voimavaroja budjetista ja Euroopan investointipankista Nämä ovat tavallaan kaksi puolta, kun rahoitetaan eurooppalaista politiikkaa, on EU budjetti, mutta sitten myös Euroopan keskuspankin äh, tai pankkien lainoitus. Lyhyt puheenvuoroni tulee keskittymään siihen, kuinka parhaalla tavalla käytetään näitä kahta välinettä hyväksi. Ensinnä, minkä takia käytetään lainoja, oma pääoma aika niinkään tukia, tai miksi voitaisiin käyttää tästä yhdistelmää. Ja kolmanneksi, jos näin tehdään, minkälaisia tärkeitä piirteitä pitää seurata tällaisessa yhteisvälineessä, jotta se olisi sitten arvokasta, hyödyllistä ja täyttäisi tavoitteet. Ensimmäinen kohta, miksi pitäisi käyttää tukia tai, tai lainoja. Simple here that, uh... Tässä on aika selvää, että kun rahoitetaan investointia, joka tuottaa voittoa, on hiukan tavallaan tuulasta. Jos investointi itsessään pystyy maksamaan takaisin, niin silloin ehkä vähemmän tarvetta millekään tuille. Samalla tavalla, jos investointi on matalan riskin investointi ja siellä, siellä on varsin suuri voitto, silloin ei ehkä kannata tuhlata edes EIBn varoja, koska markkinat pystyvät rahoittamaan tämän investoinnin joten olemme kehittäneet tällaisen käsitteellisen kehyksen, jossa yritämme nähdä, milloin käytetään tukia, milloin lainoja, milloin niiden yhdistelmää pitää käyttää. Edut, jotka liittyvät tällaiseen yhdistelmään, on kolminaisessa, ei oikeastaan. Ensinnäkin se on suuri kerrannaisvaikutus. Esimerkkinä tästä vaikutuksesta se, mitä on saavutettu – RSFF, Risk Sharing Financial Facility. Olemme siis käyttäneet mm, vaikka nyt esimerkkinä miljoonan EU-budjetista, jotka on pantu sitten pankkiin, jotta pankki pystyy antamaan rahoitusta 10 miljoonaan saakka tämä on moninkertaistunut kymmenellä, tällaisiin riskitutkimushankkeisiin. Mitä sitten tapahtuu? Sitä rahoitetaan yhtä projektia miljoonalla, joka jo onnistuu ja rahat on hyvin käytetty, tai sitten epäonnistuu ja rahat menetetään. Mutta jos pannaankin tällaisen säädöksen, joka avulla, tai siis käytetään, antaa 10 miljoonaa lainana, jos yksi ongelma, yksi ohjelma epäonnistuu, niin yhdeksän voi vielä onnistua. Tämä on tavallaan karkeasti esimerkki siitä, mitä tämä kerranaisvaikutus tarkoittaa, kun pannaan tuet ja lainat yhteen. Sitten tähän liittyy myös jousto. Mahdollisuus riippuen sektorista, jolla, jota yrittää tukea pk-yrityksiä, infrastruktuuritutkimusta, niin voi siirtyä pääomas, omasta pääomasta lainoihin, eri, käyttää erilaisia välineitä. Sitten kurinalaisuus ja valvonta etuna on se, että kun vanat pitää maksaa takaisin, niin tietenkin tarvitaan aika paljon valvontaa ja analysointia, arvioidaan projekteja, kun se alkaa ja mitä, missä määrin se pystyy maksamaan rahoituksen takaisin. Tähänkin liittyy tällainen rahoituksen myöntämisen tehokkuus. Halutaan varmistaa, että rahat todella käytetään parhaalla, parhaaseen mahdolliseen hankkeeseen. Me olemme kumuloineet, me keränneet paljonkin kokemusta näistä välineistä viimeisen kolmen, viiden vuoden aikana tutkimuksen kohdalla tein infrastruktuurissa pk-yrityssektorilla myös rakennerahastoista. On myös esimerkkejä, voimme antaa näitä konkreettisia esimerkkejä myöhemmin teille, jos te haluatte kuulla. Sitten Kolmas asia. Mitkä ovat näitä pääpiirteitä, joita meidän pitäisi seurata ja varmistaa, että ne ovat paikallaan silloin, kun yhdistelmävälinettä käytetään, annetaan tukea budjetista ja sitten rahoitetaan EIPn lainoituksella? Mielestäni tähän liittyy kolme pääpiirrettä, jotka pitää tote- toteutua. Yksinkertaistuu katalysaattorimaisuus. Ensinnäkin yksinkertaisuus on aivan ehdottoman tärkeää välttämätöntä, koska välineet, jotka ovat opakkeja, läpinäkymättömiä, tiedämme, mitä niistä syntyi menneisyydessä. Emme halua mitään liian sofistikoituneita välineitä. Haluamme yksinkertaista avointa näkyvää, joka minimoi kustannukset. Tätä voidaan toteuttaa eri politiikan alueilla helposti ja on myös helpompi valvoa poliittisia päätöksentekijöitä. Sitten revolving, tällainen kierto, tämä on tärkeä puoli. Silloin kun antaa rahaa rahoitusvälineen muodossa, niin silloin se maksetaan jossain muodossa takaisin. Mikä meistä on tärkeää, että pystytään käyttämään näitä rahoja, jotka tulevat takaisin, ja näin voidaan uudelleen rahoittaa samantyyppisiä hankkeita eri kierroksilla, siis raha kiertää. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan lisätä kerran, kerrannaisvaikutusta, kun budjetti on rajoittunut. Tämä on tavallaan budjetin kanssa neutraali, koska ei pyydetä mitään lisärahoitusta, että voidaan tukea näitä investointeja. Ja se vahvistaa myös valvontaa sikäli, että samoin parametrit, kriteerit ja tarkistukset koskevat kaikkia näitä rahoituskierroksia. Sitten katal- katalyyttinen, ja viittaan siihen, mitä juontaja tässä sanoi, on erittäin tärkeää houkutella mukaan yksityinen sektori, siis myös tässä julkinen sektori, ja myös muita resursseja niin, että emme rajoita tätä pelkästään EU-budjettiin ja eip vaan varmistamme, että kaikki muutkin potentiaaliset kumppanit tulevat mukaan ja antavat lisärahoitusta. Jälleen meillä on esimerkki tästä lähimenneisyydestä, ja tässä on potentiaalia jatkaa tämän tyyppisiä toimia Projektiobligaatiot on yksi tapaus. Käyttäisin hiukan tähän aikaa, jos aikaa olisi, koska tämä olisi hyvä esimerkki, mutta oletan, että tämä ehkä liittyy sitten myöhempiin kysymyksiin. Haluan vain sen verran sanoa, että hankeobligaatio on tyypillinen esimerkki tällaista yhdistelmävälineestä, mutta niitä ei pitäisi sotkea eurobondeihin tai euroobligaatioihin. Ne eivät ole mitään obligatiolla Junckerin tai Delorin bondeilla varmistetaan jäsenvaltioiden vel, vel, velkarahoitusta. Ne ovat todellakin projektiobligaatioita, eivät mitenkään kuulu jäsenvaltioiden budjetteihin, mutta voisi selittää tarkemmin myöhemmin Tämän näiden alustavien sanojen lisäksi haluaisin sanoa, että meillä on erittäin tärkeää olla läheisessä yhteistyössä komission kanssa, niin kuin tällä hetkellä teemmekin, jotta saisimme aikaan puitteet tällaisille yhte- yhteisvälineille jatkossa, että varmistamme kerrannaisvaikutuksen toteutumisen ja saadaan varoja näin investointeihin. Ja toisaalta on erittäin tärkeää saada yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa, ja tätä harjoitamme myös erityisesti pitkän, pitkän aikavälin investoijien klubilaisten kanssa tämä hiljattain, tämä perusryhmä perustettiin hiljattain. Lopetan tähän ja kiitän tilaisuudesta saada puhua. Kiitos. Um, I will actually give you the chance. Kiitos oikein paljon. Annan teille mahdollisuuden vastata vielä parissa lisäminuutissa yhteen kysymykseen, jonka haluaisin esittää tässä vaiheessa. Jos katsotaan tulevaisuuteen ja monivuotisiin rahoituskehityksiin, kehyksiin, niin mitä Euroopan investointipankin pitäisi lähinnä tehdä toisin verrattuna nykytilanteeseen? I think that, uh... Minusta tuntuu, että tuo on kyllä melko vaikea kysymys vastattavaksi näin yhtäkkiä, mutta jos nopeasti joutuisin vastaamaan, niin sanoisin, että luultavasti yksi tärkeimmistä turvattavista seikoista olisi se, että – konsolidoimme viime vuosien kokemuksen. Joskus onneksi, joskus epäonneksi on pyörä keksitty uudestaan monilla eri aloilla, sektoreilla, eri tuotteiden muodossa yhdessä komission kanssa tai ilman komissiota, että konsolidoitaisiin tämä kokemus muutamaan yksinkertaiseen katalyyttiseen välineeseen, jolla voidaan todella tukea Eurooppa 2020 keskeisimpiä tavoitteita ja prioriteetteja, jotta voidaan nähdä, että hyvin tehokkaasti tuetaan prioriteetteja ja myös toimitaan hyvin näkyvästi Euroopan kansalaisten silmissä niin, että nähdään, että me EUn pankkina tuomme investointimahdollisuuksia pitkällä aikavälillä ja tuemme näin EUn tavoitteita. Kiitos ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. To speak about... Kiitos, että saan olla täällä tänään puhumassa julkisen rahoituksen kysymyksistä, erityisesti siitä, miten EUn tasolla resurssit voidaan käyttää tehokkaammin. No, pohditaan sitä, miten julkisia varoja käytetään paremmin. Tämä on hyvin kiireinen kysymys, koska julkisen varojen käytön tehokkuus on ratkaisevan tärkeää. Nyt puhutaan EUn budjetin tulevaisuudesta ja nyt keskitytään siihen, miten paremmin käytetään rahoja yhdessä, eikä puhuta niinkään paljon siitä, miten voitaisiin käyttää paljon enemmän rahoja. Moninkeskeinen julkisen rahoituksen hallinnointi voisi mahdollistaa sen, että päästään tehokkaasti tehokkaampaan julkisten varojen käyttöön. Siksi se, että yhdistetään resursseja ja käytetään euroobligaatioita, tuntuisi olevan väline tehokkaampaan julkisten resurssien käyttöön EUn tasolla. Haluaisin, että pohdimme aggregaatien näkökulmasta – EUn rahoitusta ja sitä, miten rahoitus toimii yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Niin, että valtiossa hyvin ymmärretään monen tasoinen hallinto ja julkis, julkinen rahoitus ja miten se EUssa toimii. European public goods and services Eurooppalaiset julkiset palvelut ja hyödykkeet voivat olla sellaisia – palveluita ja hyödykkeitä, joita tarjotaan EUn tasolla. Monet tekijät vaikuttajat keskittämiseen, eli miten tiedetään Euroopan kansalaisten toiveet ja mitä kerrannaisvaikutuksia tällä voi olla. Ja taloudellisesti pitää katsoa sitä, mitä hyötyä voi olla siitä, että muutetaan – kustannuksia tuottamisessa, eli kuinka paljon tuotetaan mitäkin ja missä. Me rahoitamme yhdessä kaikkea tai vain osaa julkisista menoista. Tässä yhteydessä resurssien yhdistäminen voisi saada hyötyä siitä, että käytetään yksikkönä tällaista suurempaa taloutta kuin kansantalous. Näin voidaan päästä tehokkaampaan julkisten varojen käyttöön. Millä aloilla tätä pitäisi sitten toteuttaa? Yhteisiä varoja voitaisiin käyttää lähinnä tutkimuksessa ja kehityksessä, kuljetuksessa, energiassa, turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. Miksi valitaan nämä politiikan alat? Ensinnäkin siksi, että Erityisesti kun pääomaa tarvitaan paljon, on järkevää toimia yhdessä, erityisesti kun ajatellaan kuljetusta, energiaa, esimerkiksi toiseksi, koska politiikan tuetaan EUn 2020-strategiassa paitsi turvallisuuden ja puolustuksen osalta. Ja kolmanneksi, koska joillain politiikan alalla muu kuin yhteisen julkista rahoitusta on jo olemassa, erityisesti tutkimuksen ja kehityksen osalta. Ja myös turvallisuuden ja puolustuksen alalla. for the example. Hyvin keskitetysti toimitaan esimerkiksi maailmassa, jossa on monentaista hallintoa julkisessa rahoituksessa. Yhdysvallat, Kanada ja Sveitsi tässä esimerkkeinä – mikä on asiantila, kun arvioidaan sitä, miten hyvä olisi yhdistää resursseja EUn tasolle? Joitain esimerkkiä tästä onkin jo EUssa. Okar esimerkiksi Euroopan asetteollisuuden järjestelmä mahdollistaa eurooppalaisen yhteistyön esimerkiksi niin, että kokonaishanke on 20 miljardia euroa ja 25 prosenttia näistä kustannuksista, nämä ovat kiinteitä kustannuksia nyt kehitysvälineiden käyttö, tuotantoketjun luominen. Nämä kiinteät kustannukset ovat samoja riippumatta siitä, kuinka moni jäsenvaltio osallistuu. Kustannukset ovat siis kerran maksettavia. Ja jos vain yksi maa tukee tätä, se voi maksaa 5 miljardia euroa. Ja jos viisi maata osallistuu hankkeeseen, niin kiinteät kustannukset laskevat 4 miljardin maata kohden. Pitäisi tutkia siis julkisen rahoituksen lisäarvoa. Tutkimukset ovat käynnissä ja nyt koordinoin asiakirja tästä aiheesta. Asiakirja julkaistaan ensi keväänä. Lisäksi olen ollut mukana tutkimushankkeessa Euroopan tutkimusneuvoston kanssa, jotta voidaan tarkkaan tutkia sitä, miten hyvä on yhdistää resursseja EUn tasolla joitakin hankkeita varten. Julkisten rahoituksen osalta on ajateltava myös kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Kiitos um, to get those economies. Kiitoksia oikein paljon. Jotta voimme saavuttaa nämä suurtalouden edut, meidän täytyy olla myös tehokkaita Euroopan tasolla, ja tämä on yksi se aihe, josta aiomme nyt keskustella myöskin tilintarkastustuomioistuimen kanssa, ja aion esittää teillekin saman kysymyksen, onko mitään muutoksia tilintarkastustuomioistuimen roolissa, jotka eh, eh, ovat tärkeitä? tärkeitä seuraavia rahoituspuitteita äh, ajatellen. Thank you for the naiset ja herrat puheenjohtaja, kiitos, että sain mahdollisuuden kertoa ajatuksistani, jotka koskevat Euroopan unionin menojen tulevaisuutta. Ensin haluan sanoa, että puhun omissa nimissäni enkä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nimissä, vaikka siellä satunkin työskentelemään. ajatuksiin, niin tietenkin varmasti vaikuttaa se tieto, jota olen saanut tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Unionin budjetti vastaan on yhtä prosenttia BKTstä koko unionissa – 140 miljardia vuosittain on valtava rahasumma absoluuttisesti, mutta hyvin pieni summa, jos verrataan sitä Euroopan talouteen kokonaisuutena. Hyvin selkeästi se pitää käyttää tarkkaan varovaisesti, mutta verrattuna muihin budjetteihin siinä on selkeä viesti. Jäsenvaltiot käyttävät 35 prosenttia tai enemmän tai julkisiin toimiin. EU-ssa voidaan käyttää vain 1 prosentti. Viesti näistä luvuista on se, että meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä sitä, miten rahat käytetään, jotta kyse ei ole ainoastaan pienestä pisarasta valtameressä. Maatalousmenot 43 prosenttia budjetista nykyrahoitusnäkymissä. Tavoitteena on se, että on työntekijöitä, teknologiaa maata, jotta voidaan vastata kysyntään, maataloustuotteiden kysyntään, joka on hyvin vaihtelevaa EU-ssa, järkevin kustannuksin ja niin, että maanviljelijät saavat kunnollisen korvauksen – Jäsenvaltiot ovat päättäneet delegoida tätä toimintaa omasta budjetistaan EU-budjettiin. Hyvä niin, ainakaan näin ei synny valtava kakofonia kilpailevista kansallisista maatalouspolitiikoista. Kuitenkin kysymyksenä on, pitääkö tämän olla näin avokätistä politiikkaa, onko se rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla, että päästään ylämänittuun tavoitteeseen. Maatalouden jälkeen jää 80 miljardia vuosittain nykyrahoitusnäkymien puitteissa. Tämä osa budjetista myös voi tulla hyvin käytetyksi, jos toimitaan laajen tavoitteiden osalta, joita voidaan parhaiten hoitaa ylikansallisella tasolla. Onko näin nykyrahoitusnäkymissä? Mielestäni ei. Ja voin vastatakin kysymykseen. Miksi? Voidaan olettaa, että jos yksi prosentti BKTstä käytetään toimintaan, ei voida jakaa toimia niin laajoille aloille kuin kansallisessa budjetissa – jolloin on paljon suurempi osa BKTstä käytössä, mutta budjetti tällä hetkellä on hyvin pirstaloitunutta. Sillä tuetaan kuluttajan suojelukysymystä ja pyritään pitämään heikommin pärjäävät lapset peruskoulutukset. tuetaan hallituksen jäsenvaltioissa antamaan digitaalisia palveluita kansalaisilleen ja pyhytään, pyritään estämään liiallinen alkoholin käyttö. Minä olen samaa mieltä niiden ihmisten kanssa, esimerkiksi Andresa Pir, joka haluaa keskittymistä. Minä haluaisin myöskin eron siihen, että EU luo säännöt tasavertaisille mahdollisuuksille ja että EU rahoittaa toimia, joilla saadaan tasavertaiset mahdollisuudet aikaiseksi. EUssa tarvitaan selkeät säännöt. Yksi esimerkki siitä, miten kuluttajia pitäisi suojella. Tämä on asia, jota voidaan hoitaa melko edullisin oikeudellisin ja hallinnollisin toimin. Pitääkö sitä sitten täydentää niin, että tehdään ehdotuksia siitä, miten hyvin pienet rahavälät voidaan ottaa käyttöön yleisestä budjetista. Mielestäni ei. Tämän tyyppiset järjestelmät ovat usein kalliita hallinnoida ja hyvin vaikeasti arvioitavissa. Aivan liian usein myöskin maksetaan hankkeista, joita jäsenvaltiot itse eivät pitäneet rahoittamisen arvioisena, arvoisena omasta budjetistaan. Siis toiseksi parhaita hankkeita vain. Meillä on pari periaatetta tehdä, mitä jäsenvaltiot eivät voi tehdä paremmin, eli läheisyysperiaate, eikä jaeta rahaa niin pieniin paloihin, että se ei ole tehokasta, siis keskittämisen periaate. Mielestäni kohesiossa pitäisi tukea köyhempiä jäsenvaltioita ja infrastruktuurihankkeita Big Rail, Big Energy – nykyten hankkeessa voitaisiin hoitaa tätä asiaa. Tuettaisiin niitä jäsenvaltioita, jotka ovat selkeästi vähän jäljessä. Minä esittäisin tavoitteita niitä varten ja antaisin rahan, jotta voitaisiin hallinnoida oman kansallisen budjetin täytäntöpanojärjestelmän kautta, ei siis nykyjärjestelmä, joka on kallis. Maatalouden ja kohesiopolitiikan lisäksi minun rahoitusnäkymissäni olisi myös tutkimuksen rahoitusta. Osittain siksi, että se on kansainvälistä luonteeltaan ja siksi, että tutkimus ja kehitys ovat mukana EUn tavoitteena tärkeänä tavoitteena Lissabonista Euroopan 2020 strategiaan. Komissiolla olisi paljon vähemmän tilivelvollisuutta, kun puhutaan rahoituksen hallinnosta, ja ehkä tämä voisi siksi toimia tehokkaammin politiikan täytäntöönpanossa, analysoinnissa ja koordinoinnissa. Kiitos oikein paljon. should I now go and Vai vastaanko nyt heti myöskin teidän kysymyksenne? Viimeinen virke varmasti jo esitti kantani jos budjetti ei olisi niin pirstaloitunut ja siksi rahoitushallinta olisi avoimempaa ja selkeämmin seurattavissa, niin olisi myöskin helpompaa tilintarkastajan vähentää varoja, joita nyt käytetään huonon hallinnon kysymyksiin. Ja voisimme myöskin keskittyä enemmän katsomaan sitä, onko politiikan täytäntöönpano tehokasta ja pyrkiä auttamaan tätä tilannetta – analysoi tässä, että voidaan todella katsoa tuloksia. Kiitos. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtaja Jutta Haukia ystävällisestä kutsusta ja haluaisin myös kiittää erinomaisesti erinomaisesta Zulegin alustuksesta. Minä aion käsitellä viittä asiaa. Ensinnäkin Euroopan lisäarvo on yksi näistä teoreettisesti taloudellisista pohjasta Euroopan unionissa. On tärkeää, että tämä ei ole ainoastaan ennakkoehto budjettimenoilla, vaan että se on myös tärkeää lainsäädännölle ja koordinoinnille uusia esimerkkejä ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden vahvistaminen tai tämän ohjausjakson käyttöönotto. Toiseksi euro, joka käytetään eh, EU:ssa, eh, sen pitäisi tuottaa enemmän hyötyä kuin jos se käytetään kansallisella tai aluetasolla. Eh, tämä on aivan perusajatus, helppo sanoa, mutta vaikea toteuttaa. Miksi se on vaikea toteuttaa? No kolmesta syystä. Yksi, että on vaikea selvittää eurooppalaista lisäarvoa. Se tarvitsee selkeämpiä kasvoja, kuten usein talousasioissa. Toinen syy eri jäsenvaltioilla on eri ajatukset siitä, mitä on eurooppalainen lisäarvo ja mikä ei sitä ole. Ja kolmanneksi on hyvin vaikea ennakoida suunnitteluvaiheessa eurooppalaista lisäarvoa, koska menot usein liittyy budjettihankkeisiin ja investointeihin ja tulokset ovat keskipitkän ja pitkän aikavälin ja niiden ennustaminen on vaikeaa. Mikrotasolla eh, meillä voi olla eh, vertailuarvoja, mutta makrotasolla on eh, ehkä jonkinlaisia arvioita, mutta on liian paljon vaihtuvia elementtejä. Kolmanneksi eurooppalainen lisäarvo on erittäin hyvä teoria, mutta sitä on vaikea käyttää käytännössä. No mitä sitten tehdä tässä tilanteessa? Minulla on käytännönläheinen lähestymistapa hyvin samantyyppinen kuin Amélie barbier gosharilla Kirjallisuudesta olen löytänyt typologian mahdollisesta eurooppalaista lisäarvosta. Eh, ensinnäkin eh, hanke, jolla on valtaisat eh, mm, kerrannaisvaikutukset tai luo suurtalouden etuja investointeja kilpailukykyyn, koheesioon, energiaan, verkostoihin, liikenteeseen ja niin poispäin. Toinen vaihtoehto vahvat linkit eteenpäin tai taaksepäin, esimerkiksi elintarviketurvallisuus, ympäristön suojelu, luonnonvarojen suojelu ja niin poispäin. Kolmannes mahdollinen synergiat sisämarkkinoille esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka, kohesio, huippuosaaminen ja tutkimus ja niin muut. Sitten kerrannaisvaikutukset tai katalyyttiset vaikutukset – esimerkiksi äh, mitä tulee työvoiman laatuun ja liikkuvuuteen, työmarkkinoiden rakenteeseen, koulutukseen ja niin poispäin, tai ulkoiset säästöt tai ylijäämät EU, äh, maailmanlaajuisena toimijana, maahanmuuttopolitiikka, äh, integraatiopolitiikka. Nämä ovat mahdollisesti toimia, teoreettisesti toimia, jotka voisivat luoda eurooppalaista lisäarvoa miten voimme olla varmoja, että ne todella luovat sitä lisäarvoa? Te voitte olla varmoja, te voitte olla sure, koska se on teidän valiokuntanne nimi, mutta taloustieteilijänä emme sitä voi olla. Miten voimme perustella eurooppalaista lisäarvoa? Miten käyttää tätä teoriaa käytännössä? Ähm. Sama, minkä herra Graincourt mainitsi. Pitäkää asiat yksinkertaisena, se on minun suositukseni haluaisin tukea Andri Sapiria, mitä tulee EU 2020. Hän äh, sanoi eilen, että ainoa mahdollisuus on tehdä sitä uskottavaa ja tämä äh, ähm, koskee myös eurooppalaista lisäarvoa. Tehkää sitä uskottavaa. Jos analysoimme subsidiariteettiongelmaa, niin haluaisin esittää kysymyksen. Uskotteko, että ihmisillä on hyvin paljon luottamusta kansallisiin budjetteihin verrattuna EU-budjettiin. Eivät ihmiset vertaa budjetteja, EU-budjettia kansallisiin budjetteihin. Ihmiset ovat tyytyväisiä, jos jokin asia paranee EUn määrärahoilla. Se on heille kaikkein tärkein kysymys. Tämä on minun avainväittämäni. Herra Barkan väittämä täydellisyys on mahdotonta suunnitteluvaiheessa. Täydellisyys voidaan saavuttaa sitten toimissa. EUn toimien pitäisi olla, niiden pitäisi olla käytännönläheisesti hallinnoituja eikä teoreettisesti. Kaikki vaikutukset ovat mitattavissa ja siksi suosittaisin, että keskitytään tulosten ja vaikutusten mittaamiseen. Kansalliset budjetit siihen verrattuna EU-budjetti on hyvin pieni, joten meillä on vain hyvin pieni mahdollisuus tehdä suuria virheitä. Joten viimeinen asia, me olemme oppineet hyvin paljon, meillä on käytännön kokemusta, meidän täytyy käyttää sitä. Teoria ei voi mennä kovinkaan paljon pidemmälle. Täytyy mitata tuloksia ja oppia tekemällä. Se on paras tapa. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Meillä on nyt aikaa kysymyksille ja hiukan keskustelulle. Vain yksi ajatus, jonka haluaisin lisätä. Olemme keskustelleet hiukan eurooppalaisesta lisäarvosta ja olemme päässeet keskustelemaan keskittyneet siihen, mitä tulisi tehdä eurooppalaisen lisäarvon suhteen. Me emme ole oikeastaan keskustelleet siitä, miten tämä sopii e, todellisuuteen ja siihen, miltä EUn budjetti tällä hetkellä näyttää ja mitä meidän pitäisi tehdä vähemmän tulevaisuudessa. Erityisesti ajattelen tätä jatkuvaa keskustelua maataloudesta ja aluetuista köyhemmille alueille rikkaammissa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy keskustella myös siitä, tuovatko tällaiset toimit eurooppalaista lisäarvoa, ottaen huomioon se, mistä juuri kuulimme. Olkaa hyvä. Äh. No niin, nyt äh, kysymyksiä voit esittää kollegat Helga Tryppel ja sitten Marit McInnes. Aloitan poliittisesta kommentista ja sitten kysymykseen. Minulle oli suuri pettymys eilen, nimittäin panessa kuulemme kahden puhujan sanovan, että parasta olisi investoida PK-yrityksiin, erityisesti pieniin, koska ne todennäköisesti ovat kaikkein innovatiivisempia, keksivät uusimpia hyviä ajatuksia ja sitten syntyy uusia tuotelinjoja ja voidaan toimia myös älykkäiden kaupunkien puolesta. Kommentoisin tätä niin, että seuraavassa budjetissa ITERin kohdalla ehkä teemme aivan toisinpäin. Emme otakaan rahaa, joka menee vain tähän riskipääomahankkeeseen ja rahoitamme tätä, vaan nyt otetaankin pois varoja erityisesti tutkimusta ja kehitykseltä 2012-2013 vuosina. Ja minusta tämä on juuri toisinpäin kuin meidän pitäisi tehdä ja mielestäni emme seuraa ehkä tässä asiantuntijoitamme. Ja ennen joulua päätämme ihan toisenlaista investoinneista. Sitten kysymykseeni. En ollut tyytyväinen vastauksen, jonka sain EIPn edustajalta. Mikä pitäisi olla EIPn uusi lähestymistapa, mitä tulee uusiin rahoituskehyksiin EU 2020 strategian Ehkä voisitte hiukan kehitellä pidemmälle, mitä nämä projektiobligaatiot ovat ja minkälainen vaikutus pitäisi EU 2020 strategialla olla EIPn hankkeisiin. Ja sitten haluaisin tietää eurooppalaista lisäarvosta ja indikaattoreista, hiilidioksidin päästön vähentymisen indikaattorin. Pitäisikö sen olla se indikaattori, koska sehän liittyy, sen pitäisi liittyä ilmastopolitiikkaamme. Haluaisin tietää, pitäisikö tätä pitää indikaattorina teidän mielestänne? Sitten eurooppaista lisäarvosta esimerkiksi, jos tarkastelee Erasmus-ohjelmaa tai elinikäistä oppimista tai tätä tavoitetta saada laajakaistat maaseudulle, niin tietenkin tähän liittyy Euroopasta lisäarvoa ehkä enemmän kuin muilla alueilla ja voisitte ehkä tätäkin kommentoida. Ja sitten jälleen haluan haluaisin korostaa yhtä asiaa. Jos puhumme suurista tavoitteista, mitä pitäisi tehdä, minkälaisia investointeja jatkossa tarvitaan, niin nyt ymmärsin, että tämä kaikki on varsin siis skeptistä. Te tavallaan kyseenalaista kaikki suuret ajatukset, onko se, ovatko ne mitattavissa vai ei, ja ehkä tämä on jonkinlainen oire, koska jos te olette näin epäileväisiä näistä suurista kysymyksistä ja miten ne liitetään EUn ja jäsenvaltiotason kesken, niin tietysti tämä kuulostaa aivan neuvoston lähestymistavalta. Pitäisi toimia vain jäsenvaltioissa kahdenkeskisessä, mutta ei tällaista yhteistä lähestymistapaa tarvittaisi ollenkaan. Ehkä voisitte hiukan poliittisesti kommentoida tätä aspektia. Kiitos. Riit, bitte. Sitten married. Sure. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en ollut paikalla eilen, mutta me juutuimme lumeen Irlannissa, joten iloinen ää, uh, olevessani täällä. Irlannissa on vähän jäätävät tunnelmat muustakin syystä. No niin, haluaisin varjoesittelijänä ensi vuoden maatalousbudjetista uh, puhua. Olin erityisesti kiinnostunut tilintarkastustuomioistuimen jäsenen uh, puheenvuorosta liittyen maatalouteen. Minulla on siis enemmän kommentti ja kysymys. Minulla on se vaikutelma, että olemme tehneet päätöksen siitä, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka ja sopimus pysyy sellaisena, joka se on. Budjetti, en ollut aivan var, ymmärtänyt aivan varmasti. Sanoitte, että se on suurpiirteinen, mutta antelias, mutta äh, kyseenalaistitte sen täytäntöönpanon. Mitä tulee maatalouspolitiikkaan, niin kyllä käyttäisi sanaa antelias. Ja olen iloinen siitä, että puhuitte elintarviketurvallisuudesta, joku toinenkin puhui siitä tässä paneelissa. Ja meillä on todella suuria haasteita liittyen luonnonvaroihin, elintarvikkeiden tuotantoon ja ympäristön suojeluun. Ja jos tarkastelemme tätä rahan näkökulmasta ja kun täällä esittelijä ehdotti, että me pohdimme sitä, mitä meidän tulisi tehdä vähemmän, niin kysymys kuuluu, että mitä meidän täytyy tehdä paremmin EUn budjetissa? Mitkä ovat meidän prioriteettiimme? Minulla on se pelkään pahoin, että elintarviketurvallisuus, vaikka sitä keskustellaan prioriteettina, niin sitä ei oikein olla otettu huomioon, koska jos ihminen saa riittävästi ruokaa, niin hän ei välttämättä ymmärrä elintarviketurvallisuuskysymystä. Ja meidän näkemyksemme ovat nyt muuttumassa. Viime vuosina olemme vähentäneet menoja kehitysapuun. Ja nyt kysymys kuulee ole, pelkäämmekö maatalousbudjettia, koska pelkäämme, että meillä oli budjettia muihin kysymyksiin. Ja miten näette kysymyksen, että hallinnoidaan luonnonvaroja rinnakkain elintarviketurvallisuuden kanssa Euroopan unionin kansalaisille ja myöskin, jotta voidaan käsitellä laajempia elintarviketurvan kysymyksiä, jos me ryhdymme käsittele- katsomaan budjettia sillä silmällä ja onko kukaan löytänyt parempia tapoja toimia. Haluammeko todellakin uuden sellainen malli Euroopan unionille, mitä tulee maaseutuihin ja maataloustuotannon järjestelmiin? Nämä ovat haasteita, joista meidän on puhuttava avoimesti, jos haluamme tehdä oikean päätöksen budjetin kannalta, maatalouspolitiikan kannalta, se on yhteinen politiikka, ja koko Euroopan yhteiskunnan kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt minä asetin itsenikin puhujalistalle ja kysyjien listalle. Radikaalein lähestymistapa tässä paneelissa oli ilmiselvästi tilintarkastustuomioistuimen jäsenellä. Hän huomautti, että keskittykää todella tärkeisiin kysymyksiin ja todella tärkeät kysymykset ovat maatalouden lisäksi ja tutkimuspolitiikan lisäksi kohesiopolitiikka, mutta siinäkin ainoastaan kohesiota köyhimmille, kaikista köyhimmille ja lisäksi köyhistä köyhimpienkin keskuudessa pitäisi keskittyä infrastruktuuritoimenpiteisiin, jotta ne voivat kirja umpeen muun Euroopan unionin. Ja kaikki kaikki muu jäisi subsidiariteettiperiaatteen alaiseksi, jos me keskitymme vain näihin kysymyksiin. Ja kaikki ne asiat, joita nyt teemme, jotka haluamme toteuttaa, jotka, joita haluamme toteuttaa Eurooppa 2020 tavoitteessa, niin ne ovat asioita, joita jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa. Mutta tämä tietenkin tarkoittaisi myös se, sitä, että Jäsenvaltioiden budjetista annetaan tukia alueilla ja kun minä puhun tuista, niin se onkin jo ihan koko homman loppu, koska tuethan ovat periaatteessa kiellettyjä Euroopan unionissa, joten me tarvitsemme kilpailuviranomaisen eli komission luvan näitä tukia varten, joten meidän täytyisi muuttaa lainsäädäntöä Euroopan unionissa varsin voimakkaasti, jotta voisimme toteuttaa subsidiariteettiperiaatetta sillä tavoin kuin te ehdotitte. Ajattelitteko tätä vai sanotteko, että myös tässä kohdin subsidiariteettiperiaatteen on toimittava ja alueiden on sitten omin voimin pystyttävä toimimaan ainakin rikkaammissa jäsenvaltioissa, vaikka rikkaammat ää, nyt tämän sanan rikkaammat laitankin lainausmerkkeihin, koska budjetit ovat nyt tiukkoja. Pitäisikö subsidiariteettiperiaatteen olla voimassa sinnekin asti vai pitäisikö meidän muuttaa täysin julkisten tukien säädöksiämme? Haluanko muuttaa sitä, että voimme puuttua jäsenvaltioihin, koska Yksihän on selvä, asia on selvä, nimittäin Eurooppa 2020-strategian toteutamme ainoastaan jäsenvaltioiden tuella, jos me Euroopan budjetissa asetamme kannustimia tiettyihin kohtiin. Ja nyt kysymykseni kuuluu, että miten ajattelitte, että tämä järjestetään? Anteeksi, nyt Kinga Gönsch. Kiitos. Kiitos. Mm, Jutta, pari kommenttia ja peruskysymys. Eurooppalainen lisäarvo mielestäni tarkoittaa sitä, ettei tämä ole nollasummapeliä, vaan jotenkin kaikki osapuolet voisivat lopulta voittaa, voidaan saada aikaan enemmän EUn tasolla kuin yksittäisten kansallisten budjettien kautta, mutta tässä tarvitaan kyllä pitkän aikavälin visioita, ajattelua pitkällä aikavälillä ja se ei ole niinkään hyvin nyt näkyvissä kriisin takia – siksi, että paljon paineita on poliittisesti jokaisessa jäsenvaltiossa. Nyt tarvittaisiin sellaista ajattelua, ettei katsottaisi ainoastaan omia maksuja EU-hun ja sieltä saatavaa tuloa. Mielestäni on tärkeää kiintoisa, että monet mainitsivat käytännön esimerkit ja täytäntöönpanon kaikkein tärkeimpänä Dekahin te sanoitte, että hyvät hankkeet ovat katalyyttisiä. Niillä on hyvät kerrannaisvaikutukset. Mikrorahoitusväline. Esittelin sen aiheen aikanaan ja huomenna järjestämme kuulemistilaisuuden tästä aiheesta, mutta minulla on sellainen käsitys, että vaikka tämä konsepti oli ihan täydellinen, niin nykyoloissa nähdään enemmänkin, että sen oli tarkoitus olla näin kierroksessa toimiva rahoituslähde, mutta koska kyse on neljästä vuodesta, ei aina tiedetä tuloksia. Sitten sen oli tarkoitus houkutella paljon investointia kaupallisilta pankeilta, mutta näin ei ole käytännössä käynyt. Ja minulla on vähän sellainen tunne, että tavoitteena oli ajatella juuri heitä, jotka eivät ole yksityisten pankkien asiakkaita yleensä. Ja nyt tuntuu, että mennään vähän eri suuntaan. Eikä oikeastaan saada yhteyttä niihin ihmisiin, jotka olisivat tärkeitä, kun ajatellaan 2020 strategian osallistavaa kasvua, vaan enemmän käännytään niiden puolen, jotka eivät ole niin hankalia asiakkaita, jos näin voitaisiin sanoa. En tiedä, ajattelen tässä vain sitä, minkälaisia käsityksiä olen saanut. Konkreettiset esimerkit tärkeitä Herra Vertes esitti tämän kannan Barbie Gossard samoin. Amir Barbie Gossard sanoi, että hän tutkii myös kansallisten budjettien ja EUn budjetin suhdetta. Meillä olisi varmasti hyödyllistä kuulla enemmän konkreettisia esimerkkejä, koska jäsenvaltioiden vakuuttaminen, neuvoston vakuuttaminen aidosta EUn lisäarvosta – jotta voitaisiin ajatella enemmän kuin omia maksuja tulee. Sitä varten tarvittaisiin hyviä esimerkkejä. Kaikki on enemmän esimerkkejä siitä, miten asiat eivät ole toimineet parhaalla mahdollisella tapaa, joten olisi mielenkiintoista kuulla enemmän esimerkkejä, joita voitaisiin käyttää hyväksen, kun pyritään vakuuttamaan jäsenvaltiot neuvostossa. Kiitos. Czesław. Czy moglibyście się Państwo pokusić o ocenę, na ile efekty osiągnięte? Kiitoksia. Jotta voidaan arvioida ja nähdä, missä määrin se, mitä nyt tapahtuu EU-ssa, on vaikutusta eurooppalaista budjetista, siis yhdestä prosentista BKT, vai johtuuko tämä siitä, että me olemme yhdessä, että meillä on sisämarkkinat. Me kaikki hyödymme tästä, mutta missä määrin? Tällainen, tällainen analyysi auttaisi meitä suhtautumaan näkemään asian eri tavoin ja voisimme uudella tavalla tarkastella myös talousarviota. Tieteelliset merkittävät tutkimukset osoittavat, että rahat, joita on käytetty tai joita on annettu tuottaa todellista hyötyä, mutta voitaisiin tarkastella asiaa myös eri tavalla. Voitaisiin miettiä tätä budjettifilosofiaa ja tässä yhteydessä meidän keskustelumme on varsin tärkeää. Pitää nähdä, minkälainen yhteys on budjettin, katausen tilanteen väillä EU-tasolla. Ja sisämarkkinamietintö, mietinnössä on todettu, että tätä hanketta pitää vieläkin syventää. Siis sisämarkkinoita pitää miettiä kaikkia vaikutuksia, joita rahoituksella on budjetin kannalta ja finanssipoliittisesti. Te, anteeksi verotuksellisesti, te puhuitte Rova Barbier Gossard siitä, että koottaisiin yhteen kaikki rahoitusresurssit. Minulla on tiettyä kokemusta siitä, että yhteen yleensä rahoitetaan tieteellisiä hankkeita. Oletteko te sitä mieltä, että näin näitä varoja käytettäisiin paremmin ja oletteko sitä mieltä, että tulokset siitä paranisivat? Luuletteko, että näin tapahtuisi EU:ssa, jos kaikki koottaisiin yhteen yhteiseksi varoiksi? Yksi esimerkki omassa yliopistossa ne on paljon opiskelijoita, jotka menevät vaihtoon ja sitten tämän jälkeen jotkut saavat uuden työpaikan, siis kun he ovat olleet harjoittelemassa, että tähän kaikki opiskelijat odottavat. Ja tietysti jos joku henkilö jää tähän työpaikkaan, niin sitten voitaisiin – rahoittaa jotakin muuta. Ajatellaan nyt vaikka yliopistoa voitaisiin pyytää jotakin ihmistä tulemaan ulkomaalta vaihtoon tai harjoitteleksi meille. Ja sitten voitaisiin kutsua vielä muita, tai harjoittaa tällaista opettaja- ja Sitten muihin ohjelmiin. Itämeren maan alueen ohjelma, Tonavan alue – ohjelma ja muita alueellisia ohjelmia. Voidaanko diversifioida näitä ohjelmia Euroopassa? Pitäisi nähdä, missä määrin eriyttämistä voidaan harjoittaa ja voidaanko mennä pidemmälle. Voidaanko myös laajentaa näitä ohjelmia köyhempiin maihin, jotka vieläkin enemmän niitä tarvitsevat. Sitten taas uuteen kysymykseen tätä kautta. Varat, jotka pitää käyttää interventioihin ulkomailla tai tällaisen nopean toiminnan joukot, josta tapahtuu joku luonnonkatastrofi esimerkiksi. Tämän pitäisi, pitä, piti olla tällainen erityistoimi ja usein näillä toimilla voi olla myönteistä vaikutusta. Paljon myönteisempää vaikutusta kuin sillä työllä, jota tuhannet virkamiehet täällä tekevät. Ja lopuksi, onko, olemmeko saaneet aikaan hyvän analyysin tuloksista, yksityiskohtaisen analyysin, että voisimme suunnata toimintaamme budjetin kannalta tulevaisuuteen ja missä määrin pitää rahoittaa ulkoisia ja sisäisiä tavoitteita unionissa. Ja, danke sehr. Äh, jetzt Michel Danton. Paljon kiitoksia, Michel Danton. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua hämmästyttää, että tässä keskustelussa eurooppalaista lisäarvosta eri puhujat eivät ole enempää korostaneet sitä, miten luonnetaan erilaisia menoja. Mikrofoni on pois päältä. Pitäisi, eikä ole puuttu myös näistä rahoitusinterventiovälineistä. Siis jos voitaisiin ajatella tätä politiikkaa, joka on tästä vuosittaista politiikkaa, niin kuin maatalouspolitiikka tai erasmuspolitiikka, niin silloinhan budjetti vaikuttaa tähän suoraan. Sitten taas toiminta, joka on luonteeltaan investointeihin perustuvaa, ajattelen tietysti ympäristökysymyksiä silloin, kun toimitaan. Veden kohdalla saadaan tuloksia 70 vuoden kuluttua riippuen ympäristöstä, kun luodaan sitten infrastruktuurin liikenteen alokysten tai energiainfrastruktuuria tai tavara- tai matkustajainfrastruktuuria. Tämä tulee kestämään tämä investointi 30 40 vuotta. Näin ollen, pitääkö siis jatkossakin toimia Euroopan tasolla niin, että ainoa väline on budjetti, eikä lisäarvo olisi suurempi, jos osa Euroopan budjetista tai suurempi osa siitä rahoittaisi intressejä, jotta rahoitettaisiin suurta eurooppalaista infrastruktuuria. Sehän voi varsin myönteisesti vaikuttaa kasvuun ja BKT eri maissa. Ja, danke. Jetzt Eida. Kiitoksia, Eida. Sí, gracias, presidenta. Bueno... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysyisin rouva tai anteeksi, äh, Kersti Kaljulaidilta, tuomioistuimesta. Hän sanoi, että meidän pitäisi keskittää enemmän talousarviota ja budjettityötä EU-ssa. Ja haluaisin tietää, mitä muut ovat mieltä. Pitäisikö todellakin keskittyä kahteen, kolmeen, neljään politiikan alueeseen pelkästään vai olisiko sekin hyvä, että olisi tiettyä monimuotoisuutta ja näin voisimme vaikuttaa erilaisiin alueisiin, koska kun otetaan huomioon budjetin koko, sehän on mikä on, niin Ainoa mitä voimme tehdä on, hiukan toimia tavallaan vipuvaikutuksena. Ja oletteko sitä mieltä, että on sellaisia politiikkoja, joita nyt rahoitetaan unionin talousarviosta, ja pitäisikö meidän poistaa joitakin näitä toimia budjetista, koska ne eivät vastaa täytä tätä lisäarvovaatimusta, tai sitä vastoin no, pitäisikö ottaa mukaan joitakin uusia alueita budjettiin. Ja konkreettisemmin sitten Rova Barbiego Saarilta mielestäni niin hän on laatinut tutkimuksenkin omista varoista. Pitäisikö hän, pitäisikö muuttaa tilannetta vai pysyä tässä tilanteessa, haluaisin kuulla, minkälaiseen tulokseen tutkimuksena pyydytte, mutta myös muilta haluaisin kuulla, mitä olette mieltä tämänhetkisestä omat varat järjestelmästä talousarviossa. Ja onko teillä jotain parannusehdotuksia tai muutosehdotuksia, jos teistä ne ovat tarpeellisia? Kiitoksia. Ja, vielen dank. Um... Paljon kiitoksia. Inge? Vielen dank. Paljon kiitoksia. Tämä on varsin mielenkiintoista, että investointipankin edustajallakin on kovin radikaalinen lähestymistapa. Hän sanoi ikään kuin, että tuet ovat tuhlausta, hän vaatii lainoja se on yllättävää, koska suurin osa budjetista maksetaan tuilla ja minulla budjetin äh, valvojana on todella usein se vaikutelma, että tämä on ollut tuhlausta. Te sanoitte, että teillä on ollut rahastoissa kokemusta äh, kummastakin variantista, ehkä voisi sanoa hiukan siitä. Riskinjakomekanismissa minulla ongelma on avoimuuden puute. Me emme edes näe, kuka nämä määrärahat on saanut. Eli kun tällaisia rahoitusmalleja kehitellään, olisi tarpeen, että osoitetaan selkeästi kaikki tukien saajat ja jokaisen, jokainen vaihe. Sitten täällä juontaja sanoi, että miten voisimme vahvistaa taloudellisesti heikkoja jäsenvaltioilla sanktioita ja antaa niille taloudellisia kannustimia. Esimerkiksi Kreikka, se on ollut yli 30 vuotta EUn jäsenvaltio ja talous on todella surkeassa tilassa. Siellä on tehty varmasti paljon virheitä, mutta jos ei haluta jatkaa niin kuin tähän mennessä, niin sitten eurokriisin yhteydessä meidän täytyisi hyödyntää tätä mahdollisuutta, joka EUlla on. Olisi kiva tietää enemmän mitä voisimme tehdä. Minusta on harmillista, että jäsenvaltioilta emme koskaan vaadi sitä, että ne paremmin hoitaisivat talouspolitiikkansa ja kansallisen veropolitiikkansa EU-määrärahoja, esimerkiksi uusiutuvat energiamuodot. Me emme tule saavuttaa emme saavuta läpimurtoa, jos jäsenvaltiot eivät muuta talous- ja veropolitiikkaansa sen suuntaiseksi. Meidän tulisi tällaisia mahdollisuuksia budjetissa mm, antaa ja sitten palkita ne jäsenvaltiot, jotka toimivat näin ja olla myöntämättä määrärahoja niille, jotka eivät toimi. Sitten Kirsti Kaljulaidille, en tiedä, ovatko mepit sitten valmiita käyttämään jättää käyttämättä näitä pieniä summia, jotka luovat hirveästi byrokraattista kustannuksia. Meillä on esimerkiksi ähm, joku 40 nuoriso-ohjelmaa. Minä kyllä kannattaisin sitä, että ähm, meillä olisi vähemmän, mutta johdonmukaisempia ohjelmia. Ja tämä vähemmän, mutta johdonmukaisen pitäisi koskea myös jäsenvaltioille. Miten voimme varmistaa sen, että ei tapahdu niin kuin Italia toimi rakennerahastojen suhteen. E, Italia on rahoittanut seitsemän vuoden aikana 700 000 hanketta rahastoista, ja tämä tarkoittaa, että kohti hanketta määrärahoja meni vain noin 40 000 euroa, ja tämä tarkoittaa, että näitä hankkeita on niin paljon, että niitä ei pystytä valvomaan. Jos haluamme oppia jotain menneisyydestä, ja jos emme muuta asioita, niin sitten emme tule mitään saavuttamaan. Ja loppujen lopuksi sitten teemme ohjelmien suhteen niin kuin olemme aina toimineet tähän mennessä. Jos me tätä haluamme, niin sitten meidän täytyy olla yksimielisiä ja sitten tarvitsemme hiukan ohjausta sieltä korokkeelta. Code. Kiitoksia Vas Eichhout. Mrs. Chair and, uh... Thank you also for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos paneelille myös alustuksista. Joskus minulle syntyy sellainen tunne, että emme suhtaudu niin vakavasti näihin EU 2020 tavoitteisiin. Minua todella kiinnostaa se, miten estetään se, että vuonna 2020 voidaan sanoa että taas, että paperilla tavoitteet näyttivät hyvältä, mutta niihin ei koskaan päästy lopulta. Eli paneelista jäin kaipaamaan myös vähän sellaista, että ymmärretään, että on kiireellinen kysymys nyt pohtia sitä, mitä on tehtävä, jotta tavoitteisiin todella lopulta päästään. Ehkä suoria kysymyksiä Euroopan investointipankin edustajalle. Minusta tuntuu kyllä, että jos puhutaan tavoitteiden saavuttamisesta, niin linkki yksityisen ja julkisen välillä on ratkaisevan tärkeä EIPn rooli myös. Ensinnäkin selkeä kysymys, Miten voidaan turvata se, että johdonmukaisuus toimii EMPn politiikan välillä? EIP on tärkeä lainansa kautta ja tavoitteet EUn 2020 taloudellinen kestävyys. Tätä EIP katsoo, mutta toivon, että toimitaan johdonmukaisesti EUn 2020 tavoitteiden osalta. Muuten teemme Euroopassa jotain huonosti. Jos katsotaan yksityistä ja julkista investointia, niin poliittinen kysymys myös. Onko mielestänne olemassa nykyhankkeita, joita rahoitamme eu tasolta julkisin varoin, joissa on niin paljon tuottoja sijoitukselle, että julkista rahoitusta ei tulisi tarvita, vaan yksityistä pitäisi löytää. Siis kriittisempikin arvio siitä, mitä me nyt teemme Euroopan tasolla – hyvin pienellä budjetillamme. voitaisinko tämä työ tehdä tehokkaammin niillä aloilla, joilla on julkisen rahoituksen tarvetta kunnolla, koska jos tuotto on hyvä, yksityiset sijoitukset riittävät. Toinen julkisen ja yksityisen yhteistyöstä tästä on puhuttu vuosikymmeniä jo, mutta jos katsotaan vaikka Galileo-hanketta, niin totta kai siellä tavoitteena oli myös se, että – yksityisiä investointeja saataisiin mukaan myös. Tähän mennessä kuitenkin Galileo on täysin julkista rahoitusta. Miten voidaan turvata se, että saadaan yksityisiä investointeja tämän tyyppisiin hankkeisiin? Tämä on minulle vieläkin epäselvää. Jos emme onnistu Galileon tapaisessa hankkeessa saamaan julkista ja yksityistä rahoitusta, niin mikä siinä on ongelma ja mikä on ongelma tulevissa hankkeissa? Ja jos Paljon julkisia investointeja siihen käytetään ja lopulta hankkeesta saattaa tulla kannattava ja yksityiset sijoittajat tulevat siihen mukaan. Yksityiset sijoittajat voivat tehdä voittoa ja julkisille varoille ei ole sitten tuottaa. Mitä voidaan tehdä silloin, jos käytetään varoja nyt ja sitten lopulta kaikki voitto tuotto menee yksityisille. Ei saada mitään voittoa tai tuottaa tälle julkiselle investoinnille. Eli vähän enemmän painetta näiden kysymysten osalta muuten vuonna 2020 voimme jälleen sanoa, että tavoitteet olivat kyllä hienoja, mutta ei saatu menestystä aikaiseksi. Ja, José Manuel. No niin, José Manuel. Senhora Presidente, eu eh, achava que quando se fala de valor acrescentado para... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos puhutaan lisäarvosta, niin sitten täytyisi puhua myös solidaarisuudesta ja solidaarisuusrahasto, eikö sillä ole jo oma lisäarvonsa? Entäs globalisaatiorahasto, eikö sekin ole rahasto, joka itsessään tuo lisäarvoa? Näette, että minä haluan nyt todellakin nostaa esiin termin solidaarisuus. Ja toinen kysymys. Meillä on tämä Eurooppa 2020-strategia ja sitten meillä on niin kutsuttuja lippulaiva-aloitteita. No, miltä näyttää näiden viiden tavoitteen täytäntöönpano? Nämä viisi tavoitetta, jotka määrittelimme 2020 strategian puitteissa. Kyllähän näillä lippulaiva-aloitteillakin jo on itsessään lisäarvoa. Minun mielestäni niillä on lisäarvoa. Ja sitten projektiobligaatiot. Millaista projekteista siinä on kyse? mitä voimme suunnitella tekevämme seuraavissa rahoituspuitteissa. Ja onko meillä jonkinlaista interaktiota näiden tavoitteiden ja monivuotisten rahoituspuitteiden välillä? Kiitoksia, minulla ei ole muita kysymyksiä enää nyt. Annan puheenvuoron juontajallemme. Start this last round with a few... Kiitoksia. Muutama kommentti ensin itseltäni ja sitten on panelisteille vuoro. Ensin mielestäni yksi asia, joka on tullut esiin monissakin kysymyksissä, on todellakin ei niinkään lisäarvokysymys, vaan myös yksityistäminen. Me elämme resurssirajoitteisia aikoja. Emme voi mitä tahansa rahoittaa, mitä haluaisimme, toivoisimme, joten meidän pitää päättää, minkälaisia perusteluita voimme käyttää, jotta priorisoimme rahoitustamme. Meidän tietysti pitäisi pyrkiä siihen, että rahoihin, joita käytämme, saa lisäarvoa, mutta minä väittäisin, että me kaikkeen pysty, mikä tuo lisäarvoa. Meidän pitää siis valita prioriteetteja ja mielestäni EU 2020 on yksi keino potentiaalisesti priorisoida EU-talousarviota, mutta sitten meidän pitää todellakin kysyä itseltämme, vaikuttaako kaikki, mistä olen puhunut tähän 2020-strategiaan. Joskus nämä keskustelut näyttävät hiukan siltä, että mikä tahansa tuo jonkinlaisia EU 2020 2020 tavoitteita varmaankin voidaan selkeämmin priorisoida rahoitusta, jos tähän haluamme päästä. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille omista varoista, koska nekin tulevat esille. Mielestäni meidän täytyy puhua se rehellisesti näiden tarkoituksesta. On suuri ero omien varojen väillä, jos on tarkoitus no, saada aikaan tuloja EUlle, tai jos puhutaan omista varoista niin, että saavutetaan niillä tavoitteita, siis ovat poliittisia välineitä. Saattaa hyvinkin olla, että meidän pitäisi miettiä laajemmin näitä erilaisia poliittisia välineitä, että saavutamme 2020 tavoitteet EU-ssa, koska nyt mielestäni meidän pitää ensin määritellä, mitkä ovat parhaimpia toimintoja, joilla päästään EU 2020 strategian tavoitteisiin. Sitten puhutaan välineistä usein tällä hetkellä toimimaan vain toisinpäin. Sitten kolmanneksi, minusta on erittäin tärkeää että otamme huomioon sen, että ei riitä, että pelkästään myöntää rahoitusta tietyille sektoreille, jotka saattavat luvata lisäarvoa. Nämä, näillä, näillä varoilla täytyy saada myös tuloksia, ja mehän tiedämme, että useillakin alueilla on ollut tuloksellisuuden suhteen ongelmia. Ei ole kyse vain siitä, että on rahaa käytettävissä, vaan pitää pystyä myös varmistamaan, että välineet ovat sellaiset, että rahoilla saadaan tuloksesta, mitä on tarkoitus. Ja otin puhe, alkupuheenvuorossani esille sen, että pitäisi auttaa heikompia kansantalouksia kasvamaan Euroopassa. Mielestäni EUn projektiobligaatiot mahdollinen, ovat tällainen potentiaalinen keino auttaa erityisesti alueilla, joilla on varsin heikkoa siis kotimaan kysyntää ja voisimme saada myös suurimittaisia infrastruktuurihankkeita, erityisesti sellaisia, jotka ovat merkittäviä yleiseurooppalaisesti, mutta samanaikaisesti pitäisi tarttua myös liikatuotantoon, tarjontaan jossakin talouksessa. Sitten pitäisi miettiä, miten varoja voidaan käyttää jotta investoitaisiin pitkän aikavälin kasvufaktoreihin, siis näihin te- kysymyksiin, joista puhutaan 2020 erityisesti maissa, joissa kotimainen budjetti ei saa mitään tuloksia aikaan. Jos ajattelemme esimerkiksi koulutusta tai innovaatiota, me tiedämme, että jotkut maat jo ovat leikkaamassa menoja näillä alueilla johtuen tämänhetkistä budjettiongelmista, eivätkä suinkaan investoi tulevaisuuden kasvuun tätä kautta. Tässä alkukommentteja minulta, mutta tuli aika monia kysymyksiä varmaan ihan jokaiselle panelistille, joten aloitamme Euroopan investointipankista. Ja nyt teillä on tilaisuus selittää, mikä tämä eurooppalainen projekti obligaatio on, ja voitte vastata myös muihin kysymyksiin EIPn tulevaisuudesta esimerkiksi ja sen roolista. Um, yes, there were, uh, quite a Kiitos. Kysymyksiä oli paljon, mutta voin varmaan yhdistää vastaukset viihen viiteen aiseen. Eli millä alalla, millä sektorilla, ep sektorilla voidaan valvoa, että tuetaan niitä prioriteettihankkeita, jotka ovat esillä Euroopan 2020 strategiassa. Tärkeä kysymys. En maininnut tätä, koska pidin sitä itsestäänselvänä ja se on aina virhe. Kuten tiedätte, jäsenvaltiot ovat osakkeenomistajia ja lentoneuvosto esittää, mitä pankin tulisi tehdä. Siellä on komission edustajia ja jäsenvaltioiden edustajia. Voin vakuuttaa, että nykyanalyysi meidän suunnitelmastamme on selkeästi yhteen sopiva EUn 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Pankin prioriteetteja on kuusi operationaalisia tavoitteita. Kohesio, tutkimus ja innovaatio, pk-yritykset, ympäristö, energia ja TEN verkostot. Ne voidaan uudelleen ryhmittää helposti kolmeen älykkään, vihreän ja osallistavan – EU 2020-strategian tavoitteisiin, joten tässä mielessä sanoisin, että olemme samoilla linjoilla ja meitä valvotaan tarkkaan, että pysymme tällä linjalla. Tämän halusin sanoa aluksi. Sitten edustaja Gantsin kysymys mikroluotoista ja kysymys hyvistä esimerkkeistä. En halua puhua mikroluottojen yksityiskohdista liikaa, mutta puhuitte ihan hyvin tästä – kierrosta, joka syntyy. Eli nykyrahoitus asetuksessa on budjetin osaltaan kysymys, jossa välinettä ei saada kierrättää yli rahoitusnäkymien kauden. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvitkien investointien osalta on ratkaisematta jäänyt kysymys, enkä minun tehtäväni oli sanoa, miten tämä ratkaistaisiin. Tätä ei ole pankissa rajoitteena, mutta jos halutaan sekoittaa eri välineitä, niin kohtaamme ongelman. Katalyyttisistä vaikutuksista haluaisin sanoa, että mikroluottoaloite toimii EUn ulkopuolella, ei e- unionin sisällä, ei EUn ulkopuolella. Tämä on melko uusi aloite ja meidän on opittava tätä työtä tekemällä, miten voidaan toimia näillä markkinoilla ja nähdä, mitä muita rahoittajia voidaan saada mukaan. Meillä on toinen kumppani jo käsille ja enemmän saada varmaan, kun voidaan osoittaa tuloksia, mutta yksityiset yritykset haluavat usein voida nähdä, nähdä ja käsin kosketella tuloksia ennen kuin ne lähtevät mukaan, mutta hyviä esimerkkejä on kyllä olemassa. Tunnette ehkä Margarit-nimisen hankkeen – jossa on kyse infrastruktuurin rahastohankkeesta, jossa on mukana kuusi merkittävää julkista rahoituslaitosta jäsenvaltioista. TDC, Ranska, CDP Italiassa, PKO Puolasta ja myös espanjalainen taho ja komissio, jotta voidaan tukea infrastruktuuria – ilmastointien kautta katalyyttiset vaikutukset ovat olleet täällä hyviä. Great for Growth-hanke myös, mutta en halua puhua tässä liikaa yksityiskohdista. Edustaja Gresslelle haluaisin sanoa, että toivon, että en sanonut, että tuet ovat rahan hukkaa. Jos näin sanoin, otan tämän takaisin. Ja minä tarkoitin sanoa, että tuki saattaa mennä hukkaan, jos ei niitä käytetä kunnolla. Kyllä tämä tuki on välttämätöntä edelleen ja aina kun tuetaan julkisia tavoitteita, joilla ei ole yleensä tyyppisestä tuottoa, niin silloin kyllä tukia tarvitaan. Joten tässä on varmasti ero, että käytetään tukia silloin, kun ne ovat tarpeen. Hukkana saattavat mennä, jos riittävää tuottoa olisi tai investointi voisi olla rahoitustuotteen kautta kannattava. Avoimuus riskin jakamisen välineiden osalta haluaisin sanoa, että kaikki, jotka hyötyvät investoinneista riskinjakofasiliteetin kautta, julkaistaan nettisivulla ja esitetään hyväksyttäväksi myös eri toimielimille komissiolle, komission mukaan lukien tässä tapauksessa. Joten uskoakseni enempää tietoa saatetaan kaivata, mutta kyllä tämä on hyvin avoin lähestymistapa riskien jakokysymykseen tämän tyyppisissä välineissä. Yksityisen ja julkisen kumppanuus. Tämä on aina hyvin tärkeä, tärkeä asia ja lyhyesti haluan puhua näistä projektiobligaatioista. Julkisen ja yksityisen kumppanuudessa on aina saatava aikaan oikea tasapaino tuoton ja riskin jaossa. Jos halutaan liikaa riskejä yksityiselle sektorille, yksityinen sektori ei ota tuotetta vastaan, jos siellä ei riittävästi tuottoa, jotta saataisiin tasapainoa riskin ja tuoton välille. Tämä on tärkeä harjoitus kaikissa näissä hankkeissa. Galileon osalta, kuten sanoitte, ongelmana on se, että tulot eivät ole vielä mitenkään tiedossa – ne voidaan palata myöhemmin ja silloin yksityinen sektori varmasti voi liittyä mukaan, mutta aluksi mielestäni tarvitaan kyllä julkista tahoa tämän tyyppisiin investointeihin. Tämä on ihan tyyppi esimerkki. Sitten projektiobligaatioista. Mielestäni on käynyt niin, että nämä yksityisen sektorin infrastruktuuri hankkeiden rahoitukset olivat olemassa ennen kriisiä, kriisi tuhosi periaatteessa nämä markkinat. Likviditeettiä on paljon eläkerahastoissa ja muissa tällaisissa tahoissa. Siellä on rahaa, koska säästö se on korkea, mutta investointi on mahdollista ainoastaan tietyn tyyppisiin välineisiin, jossa on pitkä voimassaoloaika, tämä maturiteetti ja pieni riski. Infrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa tärkeää on, että pitkän aikavälin turvattua luottoa annetaan lainojen tai obligaatioiden muodossa. Hankeobligaatio haluaa juuri olla avuksi tässä yhteydessä ajatuksena se, että EUn budjetti – antaisi ensimmäisen maksun, jossa on tietty katto, maksimimäärä, joka suhteutetaan pääomaan, että voidaan nähdä, että ensimmäiset, en, ensimmäiset häviöt, jos niitä on, otetaan EUn rahasta. Ja sitten investointipankki tuo riskipitoisempia lainoja. Ja tässä kohdataan toiset ongelmat. Ja kun on kaksi tällaista rahoituslähdettä maksimi budjetista ja sitten Euroopan investointipaikalle alisteinen osuus, niin suurempi osuus, en halua puhua nyt prosenttiluvuista, mutta suuri osa rahoituksesta voidaan sitten saada yksityiseltä sektorilta obligaatioiden muodossa. Näin monenlainen vakuutusyhtiöt tekivät ennen kriisiä. Kriisin vaikutukset ovat nyt tuhonneet tämän, ja vaikutus on nyt sellainen, että näihin toimiin ei lähdetä taseiden ulkopuolisina, niin kuin jossain ongelmissa ennen kriisiä, vaan taseessa mukana avoimesti esitettynä. En tiedä, onko tämä liittävän selvä, koska tämä on melko tekninen kysymys, mutta voimakkaasti uskomme, että tämä lähestymistapa voi auttaa siinä, että saadaan jälleen houkuttelevammaksi infrastruktuurihankkeiden rahoituksen yksityiselle sektorille, liikenne, televiestintä, energia näiden hankeobligaatioiden osalta. Sanoisin, että tällaiset obligaatiot lasketaan liikkeelle hankkeiden tukijoiden kautta, ei EUn tai Euroopan investointipankin tai budjetin kautta, vaan hanke investoi. Yritykset, jotka investoivat tähän hankkeeseen, myös laskevat liikkeelle nämä obligaatiot. Tämä on hankalaa, koska muuten jälleen joudumme ongelmiin tämän tämän kanssa. Että nämä ovat hyvin tiedossa olevia poliittisia kysymyksiä. Kiitos. Um, Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron Barbie Gushaarille. ja olisi mielenkiintoista kuulla, että mainitsitte alustuspuheenvuorossanne muutamia alueita, joihin meidän pitäisi keskittyä enemmän. Ehkä voisitte sanoa, mihin meidän pitäisi keskittyä vähemmän. Kiitoksia. Ennen kaikkea nyt haluaisin palata tähän asian ytimeen. Pitäisi miettiä eurooppaisen varankäytön lisäarvoa. Siis puhumme nyt tehtävien jaosta, mikä on paras tehtävän jako, kun ajatellaan monitasoista hallintoa eri tasojen kesken. On kyse sitten kansallisista EU-tasoista tai alemmista tasoista alueellisesti. Jotta voi vastata näihin kysymyksiin, niin ihanteellisesti täytyisi täsmällisesti tuntea, miten tehtävät on jaettu eri tasojen kesken. Todellisuus on kuitenkin aikana kaukana tästä tilanteesta, koska aikanaan 2008 no, aloitimme strategisen analyysin ja halusimme juuri tietää, kuka mitäkin milläkin alueella tekee julkisella sektorilla. Ja aloitimme työn, jonka esitimme sitten komissiolle, joka otti tämän vastaan erittäin lämpimästi ja sanoimme, että oikein hyvä miettiä tätä tehtäväjakoa. Ne emme olekaan koskaan näin tehneet ja nyt he jatkavat tällaista ja mekin myös. Vain jotta voitaisiin miettiä, missä sitä lisäarvoa Euroopasta varoista löytyy, pitää Tällaisesti nähdä, kuka mitäkin tekee. Tässä puhuttiin myös Erasmusista esimerkkinä joitakin vuosia sitten. Korkeakouluministerimme, Euroopan ministerimme tilasi tutkimuksen Erasmuksesta, jotta tiedettäisiin eurooppalaisesti, mitä voitaisiin vielä enemmän tehdä. Ja ei, totesimme, totesimme sitten, että varten käytetään euro, liikkuvuuteen opiskelijoiden parissa, että se raskassa, niin 70 prosenttia varoista tuli paikallisyhteisöltä on siis tämä Erasmus-osuus, joka on aika alhainen. Se ei välttämättä mahdollista sitä, että opiskelija tulee toimeen toisessa maassa ja varsin usein kansallinen taso, jopa paikallistaso lisää, tuo lisärahoitusta niin, että opiskelija pystyy sitten pärjäämään opiskelijaelämässä. Tässä todellakin jaetaan tehtäviä ja kun tämä 70 prosenttia tästä otettiin eroon, niin tämä osoitti, että täytyy todellakin täsmällisesti nähdä, kuka mitäkin tekee eri eh, alueilla. Mutta kuitenkin tiedot, joita, tilastotiedot, joita nyt on Eurostatin ja niiden tietojen kautta, joita kansallisesta tasolta saadaan, ne eivät ole tarpeeksi, tarpeeksi täsmällisiä tietoja. Ja yhtäkkiä sitten onkin kielestä olla operatiivinen ja voida ehdottaa käytännön ehdotuksia, jotta voidaan todellakin saada tätä lisäarvoa eurooppalaisille varoille, mutta alkuahankaluutena on, että ei ole tällaista täsmällistä tietoa käytössä tehtävien jaosta. On selvää, että kun puhutaan toissijaisuusperiaatteesta, ajatuksena on tietenkin, että jos asiat voidaan paremmin hoitaa Euroopan tasolla, niin silloin pitää antaa EUn hoitaa tämä julkinen tehtävä, mutta tämä ei välttämättä koske kaikkea keskittämistä, esimerkiksi liikenne on tällainen. Ihan tietysti mitä tulee liikennesektoriin, niin mainitsin tässä liikenteen, jos saadaan aikaan huomattavaa mittakaavaa etua, jos yksi osa menoista rahoitetaan yhdessä, mutta liik- liikenteeseen ei liity vain pelkästään infrastruktuuri, vaan myös huolto, tutkimus, kehitys, jotta voi erottaa ne alueet, joilla todellakin lisäarvoa saadaan. Mainitsin esimerkiksi asevarustelun energiainfrastruktuurit, jotta voidaan todellakin eristää ne alueet, joilla Euroopasta lisäarvoa saadaan aikaan, niin silloin pitäisi pystyä hyvin erittelemään kaikki politiikan saat, onko se liikenteestä, energiasta, tutkimusta kehityksestä tai vaikka, mikä tässä mainitsin, niin puolustusteollisuus. Pitää todellakin pystyä täsmälliseen työhön. Täsmällisesti nähdä, minkälaisia menoja näillä eri julkisen sektorin alueilla löytyy. Ja tätä me työstämme tällä hetkellä ja on totta, että tilastotiedot ovat aivan ensimmäinen lähde. Välttämättä näin täsmällistä tietoa ei ole tilastotiedossa saatavilla ja minä todellakin korostan sitä, että on välttämätöntä, että jäsenvaltiot antavat täsmällisiä tietoja – kansallisista budjeteista, kansallisista käytännöistä, koska vain kun tunnetaan täsmällisesti, millä tavalla kansallisella toimitaan ja minkälaisia eroja kansallisesti myös on olemassa, niin vasta sitten euro, EU-taso saa kaikkein tärkeimmät tiedot käyttöönsä, että voi myös ehdottaa sellaisia ratkaisumalleja, jotka sopivat odotuksiin ja kansallisiin erityispiirteisiin myös se, että on käytössä tarkkaa tietoa julkisesta politiikasta, on välttämätön ennakkoedellytys, että sitten aikanaan voi ehdottaa käytännön ehdotukset, jotka toimivat. Kuten, kuten sanoin, nämä asiat, jotka mainitsin, niin siellä saadaan todellakin aikaan näitä suutalouden etuja ja Miten voidaan kannustaa jäsenvaltioita tekemään enemmän asioita yhdessä? Ensimmäinen kannustin on siinä, että kun näytetään, että jos rahoitetaan yhdessä, niin jokainen saa säästöjä julkiseen talouteensa tätä kautta, koska jollakin eh, alueella on kiinteät kulut ovat, on kyse sitten niistä kulut, jotka osallistuvat, ja sitten jos enemmän maita osallistuu, niin silloin kokonaiskustannukset jaetaan ja se vaikuttaa kansallisella mutta pitää todellakin pystyä eristämään nämä alasektorit talouspolitiikassa, joiden kohdalla todellakin saadaan aikaan lisäarvoa. Tässä mä ydin ydintä todellakin pystytään eristämään julkisen intervention alat, joilla saadaan lisäarvoa. Minä puhuin mittakaavaedusta, mutta myös ulkoistamisesta. Ja on myös eurooppalaisia preferenssejä, mitä kansalaiset missäkin haluavat ja mitä he odottavat Euroopalta. Ja itse asiassa monitasoinen hallinto ja tehtäväjako. Tässä pitää onnistua ottamaan huomioon nämä eri tekijät, jotta voidaan saada aikaan edistystä jollakin julkisen sektorin aloilla, mutta jotta pystyy olemaan operatiivinen, pitää olla täsmällinen ja tarkka, niin kuin sanoin, mainitsin ää, ähm, asevarusteet. Tässä ei ole kyse vain tästä. Olemme tehneet tutkimuksen ei menosta, vaan Euroopasta menosta tutkimuksen kehityksen ja myös puolustusteollisuuden alalla on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka jo tekevät asioita yhdessä, koska ollaan tietoisia näistä mittakaavaeduista, joita syntyy. Joten nyt todellakin pitää tehdä tällaista täsmällistä työtä ja osoittaa jäsenvaltioilta kaikki kannustimet, joita heillä voi olla toimia yhdessä, niin ensimmäinen argumentti on aina budjettirajoitukseen tilanteessa saada aikaan näitä säästöjä kansantaloudessa, Mutta korostan, täytyy tuntea hyvin kansallisbudjettia myös alemmat alueelliset budjetit, jotta voidaan miettiä tätä lisäarvoa ja tehtävänjakoa. Thank you very much. Now there, there were... Kiitoksia. Meillä on muutamia kysymyksiä. Teillä ei ole radikaali lähestymistapa ja yritän hiukan lisätä näihin kysymyksiin, koska kun menitte läpi alustuspuheenvuoronne, vaikutti siltä, että maataloutta melkein oletettiin, että siinä olisi eurooppalaista lisäarvoa, koska me toimimme siinä Euroopan tasolla jo nyt, joten ajattelin kysyä, tai ettekö jättää maatalouden radikaalin lähestymistapanne ulkopuolelle vai onko se linjassa tämän lisäarvokysymyksen kanssa. Kiitoksia. Todella haluaisin aloittaa maataloudesta ja ehkä voin aloittaa äh, teidän kysymyksestänne. Jos puhumme lisäarvosta, niin maatalous on vähän eri äh, kysymys, maatalouspolitiikka, koska siellä ei oikein yritä etsiä lisäarvoa, koska se on delegoitu politiikka. Se on siirretty kansallisista budjeteista eu budjettiin ja se on tehty näin, jotta erilaiset maatalouspolitiikat eri jäsenvaltioissa eivät vääristäisi maatalousmarkkinoita, koska meillä on yhteiset markkinat. Siksipä uskon todellakin, että jos delegoidaan maatalous politiikkaa ja maatalousmenot EU-budjettiin, niin se todella tuo lisäarvoa kyllä. No sitten äh, anteliaisuudesta ja elintarviketurvallisuudesta. Kun tein puheeni, niin ajattelin, että on työvoimaa jotta voidaan kattaa tarpeet ja hyväksyttävin kustannuksiin. Tällä todella tarkoitan elintarviketurvallisuutta. Ja tänä päivänä maataloudella on paljon enemmän tavoitteita ja ulottuvuuksia, mutta minä lähden tästä sen päätavoitteesta ja anteliaisuudesta. Minulla on kyllä muutama esimerkki siitä, että eh, parannusta voitaisiin tehdä. Tämä parlamentti itse yrittää käsitellä sitä, miten suuret tuottajat suuret maataloustuottajat, pitäisikö niiden tukia leikata niin, että voidaan varmistaa, että meillä ei ole pelkästään maata ja teknologiaa, vaan myöskin työntekijöitä käytössämme. Näinhän to- käy, jos meillä annetaan tukia pienemmille maanvi- maanviljelyyksiköille, jolloin varmistamme, että siellä on työvoimaa ja silloin mm, myöskin tuotteet tulevat eri päistä EU-ta eri alueilta ja tuotanto ei keskity, mikä tietenkin voi olla myös vaarallista, jos on luonnonkatastrofeja, joita on yhä enemmän. Minä todella kannatan tuotannon irrottamista tuista, koska pidän maataloustuotantoa vähän samantyyppisenä kuin energiantuotantoa. On kapasiteetti ja on tuotanto ja markkinat varmistavat tämän kapasiteetin kapasiteetin ja sen takia irrotetaan tuotantotuista, mutta sitten on katsottava, mitä vaikutuksia tällä toimella on ollut. Oliko esimerkiksi tarkoituksena se, että alueelliset yhteisöt ostavat maata ja vaativat sitten tukkia tätä varten, koska nämä yritykset ovat aluehallinnon omistamia. Tällä ei ole mitään tekemistä maatalouden kanssa. Sit maat pidetään hyvässä kunnossa, mutta mitä tulee sitten työntekijöihin ja niin poispäin. Emme, me emme saa olla liian anteliaita yrityksille, jotka, joilla ei ole mitään tekemistä maatalouden kanssa. Sitten täydentävät ympäristöehdot. Jos ei harjoiteta maataloutta sillä tavoin, että se on ympäristön kannalta kestävää, niin saa sakkoja. Nämä sakat ovat varsin alhaisia yhdestä viiteen prosenttiin ja niillä ei näytä olemaan pelotevaikutetta, joten mielestäni me olemme hiukan anteliaita ja hyväksymme nämä virheet täydentävissä ympäristöehdoissa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa maataloudesta. Ai niin, yksi asia vielä, ja tämä on minun mielestäni liian idealistista EU-budjetille, Tille, mutta ideaalimaailmassa maataloustuotteet eivät aina ole liian alhaisia, vaan joskus niin hinnat, vaan joskus myös liian korkeita. Meillä pitäisi olla jonkinlainen joustoväline tätä varten, mutta en tiedä, onko meillä sellaista välinettä tässä kaikki maataloudesta. Sitten kohesio. Minun lähestymistapani kohesioon on se, että pitäisi tarkastella erikseen infrastruktuurihankkeita ja yhdistää ne TEN-menoihin, koska EU tarvitsee suuria infrastruktuurihankkeita, älykkäitä energiaverkkoja, jotka hyödyntävät tuulienergiaa ja aurinkoenergiaa. EU tarvitsee suuria teitä ja sen täytyy varmistaa se, että suuret joet ovat puhtaita. Nämä ovat kansallisten valtioiden rajojen ylittäviä hankkeita. Olisi normaalia, että näitä asioita käsitellään keskitetysti, hallinnoidaan keskitetysti ja toteutetaan keskitetysti. Sitten meillä on alueita rikkaimmissa jäsenvaltioissa, joiden on kirittävä hiukan kiinni muita alueita ja sitten meillä on todella köyhiä jäsenvaltioita. Ja minä olen hiukan pohtinut sitä, miksi valtio, joka saa varsin vähän budjettivaroistaan EUlta hyväksyy kaikki nämä hallintovälineet ja välitason hallinnon ja valvonnan. Miksi saadakseen jonkun verran Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja, miksi ne ryhtyvät siihen? Onko tämä todellakin kustannustehokasta? Joskus kun laskee hyödyn ja kustannukset, niin voisi olla parempi olla maksamatta näitä määrärahoja. Ja sitten käytet, käytetäänkö tätä samaa keskitettyä hallinnoa vai näitä tukia? En haluaisi käyttää tukia sanaa, mutta ennemminkin olisi kyse siitä, että käytetään EU-määrärahoja oman hallintojärjestelmän kautta. Meillä on nämä julkisten hankintoiden järjestelmät, jotka ovat säännöt kohesiomäärärahojen käyttöä varten. Ne ovat harmonisoidut säännöt ympäri EUta. Siinä puhutaan siitä, miten täytyy olla vastuullinen myös kansallista parlamenttia kohtaan. Miksipä ei sanota, että ylijäämä määrärahat kohesiopolitiikasta. Että ähm, sanotaan, että haluamme, että äh, vähennätte rikollisuutta tällä alalla, nostatte nuorisotyöllisyyttä ja niin poispäin. Ja sitten määritellään tavoitteet ja annetaan määrärahat jäsenvaltiolle. Minulle eräs alueviranomainen sanoi, että minä voin tehdä, järjestää kolme seminaaria joka vuosi siitä ja voidaan analysoida sitä, miksi ähm, lapset jättävät koulun kesken, eivätkä mene harrastuksiin ja kiertelevät kadulla ja on rikollisuutta. Minä voin järjestää näitä seminaareja, mutta meillä on nyt tiukat budjetit, mutta ei sitä ennenkään meillä ollut mahdollisuutta antaa suoria tukia, jotta nämä lapset voisivat mennä urheilukerhoihin, musiikkileikkikouluun ja muualle. Antaako EU tällaisia tukia? Ei, se on suoraa budjetitukea. Tällaista ei voi tehdä. Kyllä tietenkin, jos on älykäs, voi paketoida tämän näin. Voi sanoa, että teen pilottihankkeen ja sitten tämä analysoidaan ja tämä voidaan jotenkin viedä näin. Miksi täytyy toimia näin? Eikö se yksinkertaisempaa, jos meillä on selkeitä tavoitteita yksittäisille jäsenvaltioille ja alueille ja sitten niille annetaan nämä määrärahat? Miksi ei? Kyllä Nämäkin voidaan tarkastaa, mutta voidaan tarkastaa tavoitteita ja mahdollisesti äh, tarvitaan määräaika. Äh, voidaan sanoa, että nyt teillä on 60-65 äh, prosenttia EUn per capita tuloista tällä alueella. Ja nyt annamme teillä kahden tai kolmen rahoitusnäkymien ajan parantaa tilannetta ja sen jälkeen lopetamme maksut, jos mitään parannusta ei ole tapahtunut. Tämä parlamentti on hyvin tyytyväinen jaettuun hallintoon. Minulta kysyttiin, olenko pohtinut tätä. Tämä on harmittanut minua useita vuosia, joten minä olen kyllä pohtinut tätä. Ja vielä eräs asia. Kohesiomäärärahat tällä hetkellä eivät ole kovin joustavia, ne eivät ota huomioon makroekonomisia aspekteja. Vähän aikaa sitten kes- Kustelin DG-region eh, ihmisten kanssa ja sanovat, että eh, nämä määrärahat ovat luoneet inflaatio jäsenvaltioissa, joissa on alhainen tulotaso, mutta nopea kasvu ja työmarkkinat, jotka eh, joissa työttömyys on ainoastaan 3-4 prosenttia. Sitten EU-määrärahat tulevat, koska ne on annettava tiettynä vuotena, niitä ei voida antaa myöhemmin. Ja siksi osa näistä määrärahoista menee hukkaan, ne men, se menee inflaation. Meillä on myös tilanteita, joissa Maastrichtin kriteerit pitää pysyä eh, tietyissä budjettivajiin rajoissa, mutta EU-määrärahat on käytettävää. Mitä sitten pitää tehdä? No, täytyy taata yhteisrahoitus ja siksi eh, omat menot eh, siirretään oman budjetin ulkopuolelle. Tulos on se, että on erittäin, hyvät järjestel- erittäin hyvä järjestelmä vanhusten hoitamiseksi mutta ei ole enää henkilökuntaa vanhusten, jotka hoitavat vanhuksia, koska näin, tämän henkilökunnan palkat siirrettiin ulos budjetista ja nämä ihmiset menivät naapurimaahan töihin. Mielestäni teidän täytyy tarkkaan katsoa, missä teidän täytyy hallinnoida ja missä teidän täytyy tehdä konkreettisia hankkeita. Pienet politiikan alat, koulutus, kansalaisuus ovat tällaisia, joihin lähetätte hyvin vähän määrärahoja hyvin pieninä summina ja on vaikea ajatella, että niillä on kovinkaan paljon vaikutusta. Sitten täällä puhuttiin globalisaatiorahastosta ja solidaarisuudesta. Esimerkiksi sitä tuetaan jäsenvaltioita, joita on kohdannut luonnonkatastrofi. Mielestäni tässä pitäisi olla käytössä vakuutus eikä budjetti. Jos me emme ole tyytyväisiä vakuutus markkinoihin, niin sitten niitä täytyy muuttaa, mutta en ymmärrä, miksi näiden asioiden täytyisi olla budjetissa. Tutkimus. Minä todella tuen eh, tukea tutkijoille ja pienille yrityksille. Eh, rahan tulisi virrata vapaasti. Miten toivomme, että ne tekevät, mitä niiden täytyisi tehdä. Ja ehkä meillä pitäisi olla yksinkertainen tukijärjestelmä, jossa katsotaan ainoastaan tuloksia eikä niinkään rahoitushallintoa. Ehkä tämä mahdollistaisi sen, että saamme vähemmän keskittymistä ja annetaan enemmän mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja yliopistoille osallistua. Ja viimeinen kysymys on tämä kysymys julkisyksityistä kumppanuudesta ja Galileosta ja esitettiin kysymystä, mitä täytyy tehdä, jos yksityistä rahoitusta ei tule. Galileo ei ollut markkinoitavissa kehitysvaiheessa. Sitä silloin ehdotettiin markkinoille, ehdotettiin, että yksityiset yritykset ottaisivat sen mutta oli teknologista epävarmuutta ja siksi se ei ollut vielä markkinointivaiheessa. Joskus pitäisi analysoida poliittisesti paremmin, milloin markkinoida ja milloin tehdä tällainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, niin voidaan päästä tilanteeseen, että osalle markkinoista on sellainen tilanne, että yksityinen puoli voi ottaa osansa. Galileo ei ole mikään kielteinen esimerkki. Meidän pitäisi vain analysoida paremmin, milloin ryhdymme tällaisiin kumppanuuksiin. No, maybe. Tein tässä nyt nyökkäilevän, joten ehkä haluatte vastata. Kiitoksia. Ensin haluaisin sanoa, että sataprosenttisesti olen samaa mieltä teidän hienosta esimerkistäni tämän. Minä mainitsin kyllä aikaisemminkin. Olen vain pessimistinen siinä mielessä, että ekonomist, taloudelliset teoriat voivat määritellä, minkälainen budjetista pitää tulla EUssa. Me tiedämme, millä tavalla saamme Euroopasta lisäarvoa, mutta tämä riippuu 80-90-70 prosenttia täsmällisesti täytäntöönpanosta ja toteutuksesta ja konkreettisista tuloksista. Nämä jo mainittiin. Minä olen optimistinen kuitenkin ehdottomasti, kun ajatellaan käytännön kokemusta. Olen täysin samaa mieltä elinikäistä oppimista erasmuksesta, laajakaisesta infrastruktuuriinvestoinneista, koheesiosta, ympäristön suojelusta ja investoinneista näihin. Ja maatalouden investoinnista Unkarista löytyy erittäin hyviä esimerkkejä. Muutama viikko sitten näin tällaisen maatilan, joka on ehkä paljonkin modernimpi kuin jenkki ähm, maatilat missään. Infrastruktuuriinvestointeja on tehty moottoriteihin ja muun tämän tyyppiseen. Olemme saaneet paljon yksityistä pääomaa alueille, jotka olivat jääneet jälkeen aikaisemmin. Minä todellakin olen toiveikas ja optimisti, siis, mutta korostan vielä, että käytännön puoli on tärkeä, ei, teoria ei riitä. Fabian kysyi täällä prioriteisteista ja prioriteettien asettamisesta. Minun prioriteistani mainitsin, mainitsin muutaman. Ensimmäinen on, että tarvitsemme poliittista tahtoa, että saamme aikaan parempia tuloksia EU-ssa. Tämä on ihan ykkösprioriteetti minun mielestäni. Sitten toinen prioriteetti – käytännöllinen tehokkuus. Ja minun ymmärtääkseni se on peruselementti tässä, jotta saadaan rakenteellisia muutoksia ja voidaan siirtyä älykkääseen, osallistavaan, kestävään kasvuun 2020-strategian mukaisesti ja otetaan mukaan kaikki osatekijät EU-toiminnassa. Sitten kolmas prioriteettini on, että lisätään omien varojen osuutta. Olen sitä mieltä, että tätä todella tarvitaan. Myös joustavampaa budjettia ja suurempaa ja jäsenneltyä talousarviota myös tarvitsemme. Kiitos. Um, we unfortunately... Kiitoksia. Ikävä kyllä aika on nyt tässä loppumassa. Täällä tuli paljon kiinnostavia kysymyksiä paneelissa. Ehkä emme aivan antaneet niin monia vastauksia kuin olisi täällä toivottu, mutta uskon, että tähän on pari hyvää syytä. Ensinnä mielestäni loppu loppujen lopuksi kyse on poliittisista projeista Niiden pitää valita, mit, miten, mitä haluamme priorisoida, mihin haluamme keskittyä. Ei tämä ole taloustieteilijöiden tehtävä päättää. Ehkä me voimme antaa ajatuksiamme sen puolesta, mistä saadaan paras lisäarvo, minkälaisia välineitä ehkä kannattaisi käyttää. Mutta loppujen lopuksi kyse on poliittisista valinnoista, millaisia prioriteetteja valitaan budjettiin ja päätetään, mitkä tavoitteet halutaan asettaa ja mistä halutaan tuloksia. Sen toinen syy. Usein keskustelemme, jossa sotketaan yhteen välineitä ja tavoitteita. Mielestäni meidän täytyy päästä tällaisesta eroon. Pitää määritellä tavoitteet, joihin haluamme päästä ensin, ja sitten pitää päättää, minkäla- minkälaiset poliittiset välineet toimivat tässä parhaimmin. Onko sitten EUn vai kansallisen vai vaikaisen tason toimista. E, usein ajattelemme välineistä ensin emmekä oikeastaan pääse koskaan keskustelemaan sitten näistä tavoitteista, joihin haluttaisiin päästä. Ja Tämä on mielestäni nyt tärkeämpää keskustelua. Se on poliitikkojen tehtävä. Heidän pitää päättää, mitkä nämä tavoitteet oikein ovat. Ja sitten ehkä meidän tehtävänämme on auttaa siinä, miten näihin tuloksiin päästään. Näiden ajatusten jälkeen annan nyt vuoron muille. Ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää kaikkia paneelin osallistujia mielenkiintoisista ajatuksia herättävistä mielenkiintoista ajatuksia herättävistä jopa provokatiivisistakin puheenvuorosta ja siitä on aina vain hyötyä minun mielestäni. Kiitos oikein paljon. Minäkin haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita, jotka tulivat tänne tänään ja eilen. Tietenkin kiitän kaikkia, jotka ovat täällä paikalla. Loppupuheenvuoroni closing remarks. Kuten esityslistassa lukee, voivat koskea vain muutama seikkaa. Minä pidän hyvin hienona sitä, mitä Kesti Kadilait meille täällä esitti. Te viettää meitä siksi, että olemme Euroopan parlamentin jäseniä. Yritetään nyt sitten tätä ajatusta myydä valtion tai hallituksen päämiehelle. Siitä tulisi ongelmia. Minä voin olla samaa mieltä ihan mielelläni yksittäisille jäsenvaltioille sanoisin, että rakenteen pitäisi olla Eurooppa henkisesti meidän tavoitteidemme mukainen ja miten se pitäisi järjestää. Ja sanoa, miten tietyt asiat täytäntöönpannaan, missä tehdään mitäkin, mutta yhteisöllinen lähestymistapa on Euroopan parlamentin lähestymistapa. Se on ihan selvää, mutta emme ole ihan niin pitkällä vielä, että tämä saadaan todella aikaiseksi. Lisäksi saimme kuulla, että täydellisyys näin pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista. Se on nähtykin. Me olemme pyrkineet jotenkuten täydellisesti hyväksymään keskipitkän aikavälin hallitussuunnitelman niin täydellisesti kuin se nyt on mahdollista, kun lähdetään neuvotteluihin neuvoston kanssa. Mutta kuten näimme, olemme kaukana täydellisyydestä, koska olemme useat kerrat joutuneet suunnittelemaan uudestaan ja tekemään muutoksia rahoitusnäkymiin. Siksi uskoisin kyllä, että on tärkeää sanoa, että vaikutusten mittaaminen, tulosten mittaaminen on meille ratkaisu niin, että muodostetaan suuntaviivoja sääntöjä ja jälkikäteen tehdään arviointi, joka on todella aito arviointi. Ja siinä käytetään kriteereitä, joista on sovittu yhdessä etukäteen. Oikein mielenkiintoisena pidin myös sitä, ettei katsota ainoastaan budjetin rakenteita, sitä, miksi, minkälaisiksi haluamme muodostaa tulevat rahoituskehykset, vaan katsotaan varainhoitoasetusta myös. Ainakin kahdesta suunnasta saimme tällaisen kehotuksen. Eli pitäisi pohtia, miltä näyttää säännöt, jotka liittyvät ohjelmiin, joissa syntyy meille menoja. Mitä tehdään, kun on tällaisia rahastoja, kattavia rahastoja, kun emme halua muuttaa sääntöjämme, mutta toiseksi myös pohditaan sitä, miten paljon joustoa haluamme sellaisen menopuolen ohjelman kautta, kuten maatalous esimerkiksi. Oikeasti Kaljulait sanoi, mitä tehdään, kun maidon hinta lähtee pudotukseen. Olisi hyvä, jos meillä olisi tukea maidontuottajille, mutta meillä ei ole minkälaisia sääntöjä tähän kohtaan vielä, ja se pitäisi pitää mielessä. Tiedän, että meillä on rahasto, niin, tai niin, vastaan puheenjohtaja kommenteihin salista. Tässä yhteydessä varmasti joudumme ajattelemaan pidemmälle kuin rahoitusnäkymin, kun ajatellaan seuraavaa ohjelmointikautta. Selvää oli, kaikkien paneelin puhujien mielestä se, että Eurooppa 2020 tavoitteet vaativat kunnollista budjettia ja kyllä Euroopan unionin budjetti on pieni, yksi prosentti BKT tai kaksi prosenttia kaikista julkista menosta, mutta se ei ole ainoastaan symbolinen. Euroopan pitää antaa näyttää suuntaa Kyllä jäsenvaltiot siellä perässä sitten tulevat. Tämä oli mielestäni hyvä ajatus, koska tässä on kyse jälleen yhteisömallista ja siitä, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä. Ja lopuksi, ja tässä onkin Salvadorin työasiakirjan pohjaltakin mietitty sitä, että me tarvitsemme kyllä kokonaislähestymistavan. Tavoitteita ei voida erotella toisistaan. Kestävä, osallistava, älykäs kasvu. Kaikki nämä yhdessä vain. Jos yksi tavoite nousee ihan keskeiseen asemaan tietyssä hankkeessa, niin muutkin pitää ottaa kuitenkin huomioon välittömästi. Uskoakseni No, ihan totta. Minä katsoin tässä kelloa, mutta en ottanut huomioon Salvadoria ennen minun closing remarks kohtaani esityslistalla. Tässähän olisi ollut totta kai esit näyttelijän johtopäätökset. Salvador, tämä kääntyi nyt vähän päinvastaisen järjestyksen. En mitenkin haluaisi sanoa, että olen vetänyt johtopäätökset. Tässä oli minun loppupuheenvuoroni ja nyt sinulla on puheenvuoro. Gracias, presidenta, pero... Kiitoksia puheenjohtaja nyt paljon lyhyemmin, koska te tavallaan teitte nämä hyvät johtopäätökset ja haluaisin tästä kiittää kahta ryhmäämme, He ovat puhuneet todella ratkaisevan tärkeistä perustavista kysymyksistä. Jotkut sopivat yhteen meidän eh, työasiakirjan kanssa, jotkut taas eivät. Ja haluaisin vain viitata tähän ensimmäiseen paneeliin ja ottaa esille yleisen kysymyksen, nimittäin talouskriisin pitääkö sen vahvistaa kohesiopolitiikkaa, koska on selvää, että kuilu eri jäsenvaltioiden välillä sen sijaan, että pienee, niin kasvaa kriisin aikana, joten tämän pitäisi olla meille ihan ensimmäisenä huolenaiheena. Ja sitten on myös tullut selväksi, että puhujat ovat sitä mieltä täällä, että kohesiopolitiikka pitäisi nähdä horisontaalisena välineenä ja että kohesiopolitiikan pohjoispolitiikkaa pitäisi huomattavasti muuttaa, jotta voidaan vastata, saavuttaa Euro, EU 2020 strategian tavoitteet. Ettekä pidä näköjään kovinkaan houkutteluna ajatusta jakaa tämänhetkisiä otsakkeita erityyppisen kasvun mukaan. Jotkut kutsuvat tätä jonkinlaiseksi iskulauseksi. Minä pidän kyllä tätä vähän syvällisempänä kuin pelkkänä sloganina mutta on selvää, että mitä tulee eri tasoiseen hallintoon, se selvästikin askarruttaa eri panelistia myös meitä. Olemme täysin samaa mieltä ehdollisuuskäsitteestä ja kohesiopolitiikasta, jota suunnataan pikemminkin tuloksiin ja mitä tulee sitten rakenteeseen ja kestoon, niin tämä ongelmahan meillä on suur, täällä suuren valiokunnassa meidän pitää saada aikaan sellainen rakenne, joka, jonka voisimme esitellä parlamentin täysistunnolle ja näyttää siltä, että puolust, puoltaisimme enemmän paljon vähän pienempää ehdotusta kuin alun perin, että jaettaisiin tämä erilaisiin luokkiin strategian mukaisesti. Tiedämme, että rahaa ei tarpeeksi ole yhteisön budjetissa, jotta voitaisiin viedä eteenpäin näin äärimmäisen kunnanhimoista strategiaa. Ja minua hämmästyttää se, että viimeinen pu... kukaan ei mainittu tässä viimeisessä paneelissa joustavuutta, joka parlamentille on äärimmäisen tärkeää, jotta saataisiin sellaiset rahoitusnäkymät, jotka sopeutuvat jo hetkittäin aina kulloisenkin tilanteeseen. Ja mitä tulee tähän toiseen paneeliin, puhuttiin Euroopasta lisäarvosta, niin olemme jo laatineet tällaisen pohdinta- ja työasiakirjan myös. Ja siellä suurimpi, otettukin mukaan suurin osa näistäkin ajatusta, joita tänään kuulimme asiantuntijoilta, vaikka tietenkin tulemme tekemään myös muunlaisia johtopäätöksiä mietinnöissämme. Jos viittaisin näihin ehdotuksiin, ja joita täällä on tehty, niin ehkä otan tämän, nämä mukaan loppuasiakirjan ja sitten ehkä tässä valiokunnassa kollegat ja muualla myös parlamentin jäsenet kanssani katsastavat tätä asiaa, koska joka tapauksessa näiden innovatiivisten ehdotusten Takaa löytyy myös poliittinen realismi. Ja kun tähän tilanteeseen liittyy vakava talouskriisi ja kun pitäisi sitten tuoda rahaa yhteisön budjettiin ja silloin tietysti helposti uuriksi jää joko kohdallisen politiikka tai yhteinen maatalouspolitiikka. Me olemme myös samaa mieltä näistä ajatuksista, kuulemme investointipankin edustajalta. Tietysti joissakin ehdotuksissa pitää ottaa huomioon uudet rahoitusmallit, joita ei itse on ehdottanut. Ja tietysti pitää keskittää tuloksia, resursseja kaikkiin näihin politiikkoihin, jotka voivat saada aikaan suurempaa lisäarvoa. Ja lisää arvo pitää nähdä ei vain taloudellisena arvona, vaan myös poliittisena näkyvyytenä. Siksi on tärkeää soveltaa lisäarvoperiaatetta kaikkiin tämänhetkisen eurooppalaisen politiikan aloihin. Jos vähennetään projekteja, tavoite todennäköisesti pitää keskittää toimintaa. Sen ottaa huomioon jo EU 2020 strategia. Siinähän on vain viisi selkeää prioriteettia. Se on ehkä oikea tie. Ei ole normaalia, että on tuhansia projekteja, niin kuin Fanhosan sanoi, vain 10 prosenttia kaikista varoista näin rahoitus todellakin maksetaan. Tietysti uudistuksia tarvitaan, se on selvää. Me tuemme Euroopan komissiota niin sen hankkeessa uudistaa maatalouspolitiikkaa kun silloin, kun se haluaa uudistaa kohesiopolitiikkaa. Tämä kaikki sopii meille hyvin. Joka tapauksessa haluan vielä kiittää lämpimästi vieraitamme, koska heidän ajatuksemme kautta meidän asiakirjastamme tulee paljon realistisemmin ja se kiinnittyy paremmin konkreettiseen todellisuuteen. Kiitos. Ähm. Kiitoksia Salvador. Minä kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat viettäneet nämä kaksi päivää täällä äh, kanssamme, jotka ovat kuunnelleet tarkkaan, mitä asiantuntijamme ovat sanoneet. Kiitän myös kaikkia niitä, jotka joutuivat olemaan täällä eh, viran puolesta tai olivat täällä mielenkiinnosta ja eh, kirjoittivat ahkerasti muistiinpanoja ja kiitoksia vielä kaikille asiantuntijoille. Hyvää ruokahalua!